Let me just start the meeting? And I would like everybody who is no niin. present, and I would like to... Käynnistetään pikkuhiljaa kokousta. Toteaisin, että tämä menee myöskin verkkoon niin kuin yleensäkin kokouksemme. Ja toteaisin vielä myöskin, että Laura Kaakisvaran puheenjohtajamme, on nyt sitten 10 minuuttia, että hän voisi esitellä lausuntonsa ähm, äh, meripolitiikasta ja sitten varsinainen keskustelu asiasta käydään huomenna. Toteaisin myöskin, että täällä salissa on paikalla Kreikan pienten saarten äh, pormestari eli 28 äh, vierailija on täällä paikalla ja Tämänkin vuoksi katsoisimme, että olisi hyvä, jos Rakakis voisi lyhyesti esitellä asiansa täällä tänään. Eli tällainen pieni muutos tehtäisiin esityslistan, jos kaikille käy. Ja ilman muita viiveitä voimme sitten lähteä käsittelemään eh, kokousta. Ja esityslistan luonnos näin varmaan voidaan katsoa hyväksytyksi. 18 kieltähän on käytössämme niin kuin yleensäkin. Ensimmäinen esityslistan kohta siis on nyt saatu käsiteltyä. Ja sitten toinen puheenjohtajan ilmoitukset. Ihan lyhyesti kaikkien puolesta haluaisin toivottaa tänne pormestari tervetulleeksi. Edustatte siis Kreikan pieniä saaria. Ja tämän lisäksi toteaisin, että täällä on valmisteilla Heidelbergin, Mannheimin ja Lutsipäkin lähtevä valtuuskunnan matka 20. kesäkuuta, eli viikon loppupuolella. Tämä tapahtuu ja kuuluu osana työ vuosittaisen ohjelmaamme. Ja kahdeksan kollegaa, kolme näistä saksalaista, osallistuvat valtuuskunnan matkaan. Ja niin kuin yleensäkin tarkoitus on tarkastella sitä, miten rakennerahastoinvestointeja on hoidettu kyseisellä alueella ja käymme myöskin paikallisten toimijoiden kanssa ajatusten vaihtoa aluepolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä ja OPRI sitten toimii valtuuskunnan päänä. Ja sitten toinen seikka, niin kuin ehkä tiedätte tänään ja huomenna, pidetään epävirallinen ministeritapaaminen Toledossa. Eskarin Deli edustaa parlamentin näkemyksiä kokouksessa ja huomenna sitten ministerikokous, jonka aiheena kaupunkikehitys. Paikalle lähti kolme henkilöä, Conny Olbricht ja sitten minä itse myöskin. Ja esityslistalla ensimmäinen kohta sitten oli Sara Kakiksen esittely, eli nyt olkaa hyvä, voitte käyttää puheenvuoron. Voimme siraamun Kiitoksia. Haluaisin toivottaa vieraillemme vieraamme tervetulleeksi Brysseliin ja e, parlamenttiin. E, täällä on siis e, kaupunginjohtajia pienistä kaupungista ja kyse on siitä arvioinnista, miten olemme pystyneet vastaamaan uusiin haasteisiin tähän mennessä. Niin hyvät kollegat, kestävä kehitys ähm, merialueilla. Se on erittäin tärkeää Euroopan kannalta esimerkiksi kalastusalalla, kulttuurialalla, energia, ähm, liikenne, matkailu. Kaikki nämä alat kehittyvät koko ajan ja tällä tavoin paikallisyhteisöt saavat uusia mahdollisuuksia. Yhä enemmän on paineita meriympäristöön. Täytyy vain löytää oikea tasapaino, jotta voimme taata kansalaisille myös elinkeinoelämän tulevaisuuden. Meillä on oma meripolitiikkamme, joka vastaa näihin haasteisiin. Siinä puhutaan elämänlaadusta, työpaikoista, asioista, jotka vaikuttavat siihen, miten saavutetaan tavoitteet 2020. Nyt Euroopan komissio on hyväksynyt radikaalisti muuntuneen lähestymistavan. Ajatellen merialueita ja tässä kaikki asiat, jotka liittyvät meriympäristöihin ja kaikki politiikan alat, jotka liittyvät mereen, niitä pitää kehittää johdonmukaisesti, jos haluamme saada toivottuja tuloksia aikaiseksi. Tämä lähestymistapa on täysin läheisyysperiaatteen mukainen. Kaikki osapuolet, yhteisö, paikallistaso, aluetaso ja kansallinen taso, kaikki voivat osallistua ja vaikuttaa ja käyttää erittäin hyvin näitä käytettävissä olevia välineitä ja välttää tällä tavoin nämä konfliktit. Meillä on tietyt horisontaaliset välineet, merialueiden suunnittelu, tietojen keräys ja kaikki nämä vaikuttavat yhtenäiseen meripolitiikkaan. Nyt meidän pitäisi arvioida, miten näihin tavoitteisiin ollaan päästy. Epäilemättäkin tämä meripolitiikka, siinä on tiettyä uutta hallinnollistakin tasoa. Ja on paljon sellaisia alueita, jotka ovat ottaneet nämä periaatteet mukaan omiin äh, aluetason äh, tavoitteisiinsa. Esimerkiksi Britannian alue, äh, se on käynnistänyt erityisohjelman Poitien alueella. Tässä lausuntoluonnoksessa pyritään ottamaan nämä sellaiset pääkohdat esiin, jotka minun mielestäni ovat suuria haasteita yhdennetylle meripolitiikalle. Aina täytyy ottaa huomioon myös eh, aluekehitys ja aluepolitiikka. Aivan erityisesti haluaisimme kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin. Ensinnäkin se, että pitää eh, tunnustaa alueellinen kohesio. Eh, se on uusi yhdennettyn kehityksen perusta silloin, kun kehitetään meripolitiikkaa ja merialueiden, kaukaisten merialueiden yhteyksiä, saariyhteyksiä mantereeseen ja talouskeskusten välillä. Tässä yhteydessä on erittäin tärkeää ottaa huomioon myös liikennekysymykset, koska usein ollaan riippuvaisia myös maakuljetuksista Tämä koskee alueiden välistä liikennettä, niiden kilpailukykyä. Niinpä pitää miettiä alueellista ja poliittista kehitystä ja kohesiota. Meidän pitää vastata haasteisiin ja tällä tavoin voimme päästä yli niiden ongelmia, jotka aiheuttavat epätasa-arvoa. Lisäksi täytyy huomioida alueelliset eri, erityispiirteet ja vielä neljänneksi olisi tarpeellista että komission perustettaisiin horisontaalinen yksikö, joka vastaisi ainoastaan saarikkorannikkoalueita, saaristorannikkoalueita koskevista kysymyksistä. Ja sitten vielä lopuksi pitää huomioida myös sellaiset riskit, joita edessä on. Olisi tärkeää rohkaista sellaisiin toimenpiteisiin, jotka parantavat meriturvallisuutta odotan suurella mielenkiinnolla teidän huomautuksianne ja äh, kommenttejanne huomisessa keskustelussa. Much, äh, we... Kiitos. No niin, päätämme nyt tältä erää tämän asian käsittelyn. Siihen palaamme huomenna keskustelun myötä. Ja nyt sitten siirrymme kohtaan kolme esityslistallamme kohesiopolitiikan yksinkertaistamisworkshop aiheena Muistanette, että päätimme maaliskuussa järjestää tämän tapaamisen osana valmistelutöitä, kuinka kehittää tulevaa politiikkaa ja tulevia asetuksia myöskin, kun puhutaan näistä poliittisista linjauksista tulevaisuudessa. Päätimme tämän tapaamisen järjestää siksikin, että osallistuneet eh, moniin eh, yksinkertaistamista käsitteleviin hankkeisiin ja nämähän komissio esiin nosti kriisin myötä. Ja ajattelimme, että olisi hyvä kuulla, eh, kun tarkastellaan jo tehtyjä yksin yksinkertaistamistoimia, onko ne syytä säilyttää tai tulisiko niitä jotenkin eh, muuttaa tai ehkä unohtaa, mitkä siis ovat ensimmäiset eh, vaikutelmat. Nyt ollaan puolivälissä menossa näissä yksinkertaistamistoimissa ja senkin vuoksi katsoimme tämän tapaamisen tärkeäksi. Mutta tietysti suurin haaste yksinkertaistamisen osalta liittyy siihen, että kyseessä on varsin monimutkainen politiikan osa-alue ja sitten eh, hallinnointitoimet myöskin sitä ovat tällä saralla. Toisaalta on muistettava se seikka, että aina jatkuvana kunnianhimoisena tavoitteena on kuitenkin ollut modernisoida ja yksinkertaistaa ja uuden tyyppisten äh, haasteiden ilmeneminen on tämä mukanaan tuonut ja myöskin laajentumisen haasteet on huomioitu. Aina välttämättä kapasiteetti ei riittänyt hyvin tämän tyyppisten prosessien hoitamiseen, mutta myöskin tehokkuuden aspektit on äh, jatkuvasti pyritty huomioimaan, kun yksinkertaistamisesta on puhuttu ja toisaalta myöskin olisi syytä saada rahoitustoimet riittävän yksinkertaisiksi. Eli tähän on pyritty, mutta e, sitten e, kaiken kaikkiaan pyritään kuluttaja- käyttäjäystävälliseen tapaan toimia ja tehokkuuteen. Ja jos nyt yksinkertaistamisesta puhutaan, niin tärkeää on saada aikaan oikeanlainen tasapaino eri osa-alojen välille. Eli miten ohjelmatoimet, täytäntöönpanotoimet ja arvioinnit hoidetaan. Ja on löydettävä hyvä tasapaino myöskin eri toimijoita ajatellen, jotka ovat tässä järjestelmässä mukana. Tässä mieleni tulevat esimerkiksi unionin toimielimet ja toimielinten toimijat, eivät pelkästään eh, komissio, mutta myöskin neuvosto ja parlamentti tekevät yhteistyötä. Sitten eri tasot, muutkin tasot, esimerkiksi kansalliset alue- ja paikallistasot. Ja yksinkertaistamishankkeessa suuren haasteen muodostaa myös se, että kunnianhimoisena tavoitteenamme valiokunnassamme ja toivottavasti ylipäätään parlamentissa on eh, katsoa, eh, mitä lisäarvoa tämä kaikki mukanaan tuo. Tietysti on helppo ajatella, että myönnetään varoja eri budjetteihin ja yksinkertaistamistoimet sitten hoidetaan ja kukin hoitaa ne niin kuin haluaa, mutta tällainen jaetun yhteisen hallinnointitavan aspekti on tässä tärkeä, vaikkakin hankala asia. Ja näissä ponnistuksissa on pidettävä huoli myös siitä, että eurooppalaista talousarviota ei mitenkään vaaranneta, koska puhutaan kuitenkin veronmaksajien varoista. Emmekä esimerkiksi se, miten valitaan tukikelpoiset ohjelmat, se on tärkeä asia ja ohjelmointi ja täytäntöönpano tässä yhteydessä ovat myöskin tärkeitä tekijöitä. Ja yksinkertaistusta tarvitaan senkin vuoksi, että meidän mielestämme tulee paremmin pyrkiä huomioida alueiden ja kaupunkien erilainen todellisuus eri puolilla Eurooppaa, eli tarvitaan joustavampaa hallinnointijärjestelmää sen eri vaiheissa. Ja tästä seuraakin vielä yksi lisähaaste koko tälle hankkeelle. Ja siis tämänpäiväinen keskustelu on järjestetty siten, että olemme lähettäneet kutsun kahdelle mielestäni erinomaiselle asiantuntijalle, ensinnäkin John Batchelor, ähm, Strathclyden yliopistosta Glasgowsta ja sitten Roland Blomeyer sen sist. Minulla nyt valitettavasti ole lähempiä tietoja hänestä tässä. Niin Roland, varmasti voin sanoa, että Blomeyer Santsista olet, mutta voit ehkä kertoa itse hieman lähemmin sitten kokemuksellisesta taustastasi. Ja hienoa, että Olet myöskin päässyt tänne. Tämän lisäksi kollegoita kansallisesta hallinnoinnista saavat myöskin puheenvuoron. Ensinnäkin Graham D. Watson eh, Skotlannin hallituksesta. Hän vastaa nimenomaan Euroopan rakennerahastojen lupakysymyksistä ja sitten vieraanamme myöskin Marek K. Lupa EU-varojen täytäntöönpanon koordinointiosastolta Puolan aluekehitysministeriöstä ja sitten myöskin edustaja Tsekin tasavallasta. Eli tässä vieraamme ja lähdemme liikkeelle herra John Bastlerin esityksestä. Kollega, joka pitää PowerPoint-esityksen, on <laughs> varsin kaukana tuolla, eli istuu selinteihin. Mutta olkaapa hyvä nyt puheenvuoronsa ensimmäinen puhuja. Thank you very much, Chair. Uh, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvät naisten herrat tästä äh, halusta osallistua yksinkertaistamistyöryhmään. Minä olen Strathclyden yliopistosta Glasgowsta, jossa tutkitaan aluepolitiikkaa kautta Euroopan. Siinä lyhyenä aikana, kun minun, joka minulla on käytettävissä, niin olen pyrkinyt käsittelemään useita kysymyksiä, joita on otettu enemmän esille tässä asiakirjassa. Haluaisin kattaa kolme eri näkökohtaa. Ensinnäkin haluaisin puhua tämänhetkisistä yksinkertaistamismenettelyistä ja asettaa ne oikeaan asiayhteyteensä ja tarkastella laajempi pohjaista keskustelua, joka liittyy yksinkertaistamiseen ja jäsennellä myös juuri niitä aloitteita, joita viime vuosina on otettu käyttöön. Toiseksi haluaisin tarjota äskettäisten menettelyiden arvion. Periaatteessa kysyn sitä, miten hyödyllisiä ja arvokkaita nämä menettelyt ovat olleet, joita äsken on otettu käyttöön, hyödyntäen erilaisia lähteitä. Lopuksi haluaisin katsoa tulevaisuuteen, siihen keskusteluun, joka on myös kohesiopolitiikan tulevaisuudesta vuoden 2013 jälkeen, jossa keskitytään osittain yksinkertaistamiskysymykseen, Alustan ensimmäisestä kysymyksestä. Ensinnäkin katsotaan tätä oikeassa asiayhteydessä. Meidän täytyy ehkä muistaa, että se mistä puhutaan, kun puhutaan yksinkertaistamisesta kohesiopolitiikassa, on osa laajempaa aloitepakettia, johon on ryhdytty komission useissa osissa hallinnon parantamiseksi viimeisen vuosikymmenen aikana. Näin näemme esimerkiksi, että meillä on tämä käynnissä oleva yksinkertaistusohjelma kaikilla politiikan aloilla, jossa pyritään kodifioimaan lainsäädäntöä. Ja on erilaisia näkemyksiä on pyritty vähentämään tuota, lainsäädännöstä byrokratiaa. On pyritty arvioimaan poliittisten ehdotusten vaikutuksia – Pohtin sitä, ovatko nämä ehdotukset juuri ne parhaat mahdolliset, joiden avulla voidaan päästä kyseiseen tavoitteeseen. Ja sitten paljon erilaisia aloitteita, esimerkiksi työjäsenvaltioiden kanssa ja toimijoiden välillä paremman sääntelyn aikaansaamiseksi. Kohesiopolitiikan yhteydessä mielestäni meidän täytyy muistaa vielä se, että Agenda 2000 ehdotukset 90-luvun lopussa myöskin asettavat tällaisen joustavuus- ja yksinkertaistamis- ja hajauttamistavoitteet. Näin ollen tämä, mistä nyt puhutaan, ei ole mitään uutta. Jos tarkastellaan Agenda 2000 vielä, ja vaikka siinä oli tiettyjä edistysaskeleita, joita saatiin aikaiseksi yksinkertaistamisen saralla, niin kuitenkin täytäntöönpanosta tuli itse asiassa monimutkaisempaa ja asetettiin tiukempia vaatimuksia rahoitusvalvonnalle, tilitarkastukselle ja arvioinnille. Syynä tähän on se, että kohesiopolitiikassa pyrimme tekemään paljon muitakin asioita varmistaaksemme sen, että raha käytetään oikea-aikaisesti, ollaan tilivelvollisia ja ymmärretään paremmin se, mitä ohjelmilla pyritään saada saamaan käytännössä aikaiseksi. Tämä on kysymys, johon varmasti palaan myöhemmin, kun puhun tämänhetkisistä keskusteluista ja siitä, millä tavalla yksinkertaistamistavoite on ristiriidassa muiden tavoitteiden kanssa, joihin pyritään. Ja jos katsotaan aiempaa ohjelmointikautta, niin nähdään, että aiempi äh, kausi 2001-2006 välillä johti siihen, että jäsenvaltiot painostivat komissiota viemään eteenpäin äh, yksinkertaistamisprosessia. Sillä oli selkeää, että meillä oli paljon erilaisia hallinnollisia tavoitteita, joita jäsenvaltioilla oli. Oli hyvin paljon keskusteluita, joka johti komission tiedonantoon vuonna 2003 yksinkertaistamisesta, selventämisestä, koordinoinnista ja joustavasta hallinnoinnista. Näin pyrittiin yksinkertaistamaan esimerkiksi ohjelman tarkastusta, tilintarkastusarviointia, raportointia ja rahoitusvalvontaa. Vaikka nämä osittain onnistuivatkin, on ehkä oikein todeta, että niitä arvosteltiin vaihtelevasti jäsenvaltioissa. Osittain ajoituksen vuoksi vuonna 2003 olimme jo uudessa ohjelmointikaudessa jonkun verran sisällä, ja näin ollen hallinnollisten prosessien muuttamisen vaikeus oli suurempi kuin niistä saatava hyöty. Tietysti kun tämä uusi puutteisto sitten oli, niin meillä oli myös rajoitteita sen suhteen, mihin kyettiin. Ja jälleen kerran teema, joka tässä esityksessäni kulkee punaisena lankana, on se, että jokainen yksinkertaistamisosio on eri tavalla relevantti, koska toimillinen hallinnollinen ta- käytäntö on sen verran erilaista. Kun tarkastellaan vuonna 2006 kohesiopolitiikan muutosta, meidän täytyisi oppia vuoden 2001-2006 ohjelmointikaudesta. Näimme, että tämä ohjelma täydensi aiempaa ohjelmaa ja siinä oli uudet arviointitoimenpiteet, jotka rakensivat tätä arviointiperustetta. Ja jälleen asian suhtauduttiin vaihdellen. Työmäärä ainakin selkeästi lisääntyi varsinkin tämän kyseisen ajanjakson alussa. No nyt jos sitten päivitetään tämä tilanne seuraavan kalvon avulla ja puhutaan äskettäisistä yksinkertaistamismenettelyistä, kuten aiemminkin tämänhetkisten ohjelmien käynnistämisen jälkeen on seurannut uusi yksinkertaistamispaketti. Mutta tässä tapauksessa näiden äh, menetelmien moottorina oli talouskriisi. Komissio pyrki vastaamaan laajemmalta pohjalta eurooppalaisessa puitteistossa ja otti esille eurooppalaisen äh, elpymissuunnitelman ja eurooppalaisen toimintapuitteiston, ja näin se pyrki myös investoimaan reaalitalouteen. Tavoitteena on ollut se, että on pyritty nopeuttamaan täytäntöönpanoa joustavuuden ja sääntöyksinkertaistamisen avulla. Ja komissio esitti erilaisia suosituksia, joita seurasi sitten lainsäädännölliset tarkistus yleisasetukseen, täytäntöönpanoasetuksiin ja rahastokohtaisiin asetuksiin, kuten myöskin ei-lainsäädännöllisiin menettelyihin. Tässä asiakirjassa, joka tähän on liitetty mukaan, esitellään yli 30 erityistä lainsäädännöllistä ja muuta aloitetta. Ja siinä on otettu esille erilaiset yksinkertaistamismenettelyt, Esimerkiksi lisääntynyt joustavuus, sitä tarjottiin vuoden 2000 ohjelmien ähm, sulkemisessa otettiin käyttöön menettelyitä, joiden avulla voitiin helpottaa uudelleenohjelmointia ja voitiin lisätä rahoitusta tietyillä aloilla, jotka ovat tärkeitä elpymiselle talouskriisistä. Taidot, pk-yritykset, energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet ovat tästä esimerkkejä. Oitin käyttöön menettelyitä, joiden avulla voitiin parantaa Ähm, rahoitusvälineitä ja hyödyntää niitä nopeammin. Lisäksi laitettiin soveltamisalaa, jotta komissio kykeni tarjoamaan ennakkorahoitusta tai siirtämään rahoitusta budjetissa äh, etupainotteiseksi. Lisäksi otettiin käyttöön joustavuutta valtion tukisäännöksissä, esimerkiksi könttäsummissa oli tällaista joustavuutta nähtävissä – yksinkertaistamissäännökset, jotka koskivat valvontaa ja julkaisemista, tiedon sisältö, silloin kun se koski suurti, suurien hankkeiden sisältöä, oli tästä esimerkkinä. Ja lopuksi vielä joustavuutta määräaikan maksusuunnitelmissa. Eli tästä tällainen yleiskatsaus ensimmäisen kysymyksen, jonka halusin käsitellä. Eli tässä on esitetty näitä ponnistuksia yksinkertaistamisen nimissä on tehty ei pelkästään viime aikoina, vaan muutenkin. Seuraava kalvo. Esityksen toisessa osiossa haluaisin esitellä hieman sitä, miten arvokkaita nämä menetelmät ovat. Olen pyrkinyt esittelemään eri lähteitä tai hyödyntämään eri lähteitä, jotta voisi saada tähän paremman näkemyksen. Ensinnäkin strategiaraporteissa, äh, jota viime vuoden lopussa esitettiin, jäsenvaltiota pyydettiin kertomaan menettelyiden käytöstään, mutta tieto on hyvin laatuista, joka jäsenvaltioista on tässä suhteessa saatu. Olemme myös hyödyntäneet sitä tutkimusta, jota, jota Hallintoviranomaiset ovat tarjonneet 16 jäsenvaltioista IQ-net-ohjelman kautta tässä oimahallinnoilta kysyttiin kysymysten menettelyiden käytöstä ja arvosta. Ja näin on tehty viimeisen vuoden ajan. On kysytty sitä, mitä mieltä he ovat itse näistä menettelyistä. Ja juuri tätä työryhmää varten teimme kyselyn viranomaisten piirissä viime kuussa ja kysyimme sitä, mitä mieltä nämä olivat eri menettelyistä ja luo, pyysimme luokittelemaan ne korkean keskitason tai matalan tason menettelyksi. itunet verkosto joka ei tässä nyt hirvettävän hyvin näy, mutta sitten tuolla paperissa ne näette linkin sinne äh, nettisivustolle. Siinä on 16 jäsenvaltiosta kansalta ja alueelliselta tasolta osallistujia. Mitä niissä sitten on sanottu äskettäisistä yksinkertaistamismenettelyistä? Tarkastelimme viittä eri menettelyryhmää, ei-lainsäädännöllisiä, yleissäännöksiä, rahoitussäännöksiä, täytäntöönpanosäännöksiä ja ehdotettuja yleissäännösmuutoksia. Yleisesti ottaen viestinä on ollut se, että yksinkertaistamismenettelyt ovat olleet tehokkaita, ainakin osittain. Niitä kannatettiin hyvin voimakkaasti monien viranomaisten puolesta ja niihin suhtauduttiin myönteisesti, koska ne pyrkivät nopeuttamaan rahankäyttöä ja helpottamaan täytäntö, poistamaan täytäntöpanon esteitä. Joissakin maissa ja alueilla on nähtävissä, että kohesiopolitiikka on voimakkaasti vastannut talous- kriisin asettamiin tarpeisiin. Täytyy kuitenkin todeta, että yksittäisten menettelyiden hyödyntäminen on ollut hyvin vaihtelevaa. Ja siinä on eroja jäsenvaltioiden välillä. Se vaihtelee resurssien määrästä riippuen, jota on käytettävissä kohesiopolitiikan avulla. Ja se riippuu myös siitä, miten suuria ponnistuksia jäsenvaltiot tekevät, kun ne pyrkivät vastaamaan talouskriisin asettamiin haasteisiin. Eli näiden menettelyiden relevanttius riippuu siitä, minkä, millä tavalla jäsenvaltiot ovat yleisesti ottaen toimineet. Ja hyvin monet viranomaiset ovat esittäneet huolenaiheitaan varsinkin täytäntöönpanopuolesta ja siitä, että asiat voidaan kyseenalaista tilintarkastuksessa. Ja kuten aiemmassakin ohjelmointikaudessa, ne ovat sitä mieltä, että menettelyiden tavoite on hyvä, mutta useissa tapauksissa ne raaputtavat vain pintaa, eikä niillä päästä sen syvemmälle. Jälleen kerran heijastelemme aiempia kokemuksia aiemmasta ohjelmointikaudesta. Joissakin ohjelmissa edistynyt vaihe merkitsee sitä, että menettelytä ei ole täysin hyödynnetty koska niiden hyödyttäminen on, hyödyntäminen on ollut kalliimpaa kuin niistä saatava hyöty. Ja näin ne usein ovat saattaneet vesittää pitkän aikavälin tavoitteita. No tässä on sitten yksityiskohtaisemmin tietoa tämän kaaviokuvan taustoista. Siinä yhteenvedonomaisesti esitetään menettelyiden paremmuusjärjestys hallintoviranomaisten mielestä. Eli tuo vihr- äh, sininen palkki osoittaa niitä menettelyitä, jotka ovat korkeasti arvostettuja. Liila taas sitä, jotka ovat tällaisia keskinkertaisia viranomaisten mielestä, ja keltaiset taas niitä, joita pidetään aika epärelevantteina kautta linjan on nähtävissä, että suurin osa näistä paketeista, lainsäädännölliset tai muut, ovat joko erittäin arvostettuja tai ainakin äh, keskitasolla. Joten myönteinen suhtautuminen on ollut tässä ihan selkeä kautta linjan. Jos katsotaan tätä paperia, niin nähdään, että jokaisella menettelyllä on eri relevanssiaste. Ne, joita arvostetaan enemmän, ovat tuoneet, lisänneet joustavuutta. Lisäksi on esitetty lisäosioita ennakkorahoituksen vuonna 2009. Sitten on yksinkertaistettu hyväksyttävyyssääntöjä. Ja on myös mahdollistettu se, että jäsenvaltiot voivat uudelleen käyttää niitä summia, joihin epäsäännönmukaisuudet ovat kohdistuneet, jotka jäsenvaltiot ovat itse huomanneet, jotka ne ovat korjanneet. No sitten kolmas ja viimeinen osa esityksestäni. Niin haluaisin nyt siirtyä siitä, että puhutaan tämänhetkisestä tilanteesta, keskustelemaan tulevaisuudesta, kohesiopolitiikan tulevaisuudesta. Jos katsotaan kaikkia niitä osioita, jotka tähän keskusteluun ovat antaneet oman panoksensa, Barkerin raportti tai aluepolitiikan kertomukset epävirallisissa ministerin kokouksessa viime, viimeksi Taragossassa ja aiemmat kohesiopolitiikan panostukset näyttävät, että me tarvitsemme yksinkertaista, mm, parempaa ja tehokkaampaa politiikkaa. Tavoitteena on se, että täytyy yksinkertaistaa hallinnointi- ja valvontajärjestelmät samalla kuitenkin säilyttäen se, että voidaan olla varmoja, että raha käytetään säännönmukaisesti. Kun pyritään etenemään näillä alueilla, voidaan nähdä, että käydään erilaisia keskusteluja joko varahoitoasetuksen kolmivuotiskeskusteluissa tai korkean tason työryhmän neuvotteluista, neuvotteluissa. Hyvin monista asioista keskustellaan, mutta päähaasteina ovat hallinto- ja valvontajärjestelmien uudistus. Tässä voidaan nähdä useita ajatuksia siitä, mistä siellä keskustellaan, millä tavalla asioita voidaan parantaa tulevaisuudessa. Yksi kysymys on se, että voimmeko erottaa hallinnointi- ja valvontajärjestelmän toisistaan siirtyen kolmitasojärjestelmästä kaksitasojärjestelmään. Niin, että meillä on yksi yksittäinen maksu- ja valvontaviranomainen, yksi tilin mm, tarkastusviranomainen. Toinen kysymys on se, että voimmeko erotella prosessit toisistaan. Eli meillä saattaa olla erilaisia yhteensopivuusmenettelyitä, jotka vaihtelevat sen mukaan, miten paljon rahoitusta annetaan, mikä toimielin täytäntöönpanee tai millä tavalla on toimittu. Tärkeä kysymys on myös se, voimmeko sallia korkean virhemarginaalin kohesiopolitiikassa. Rahoitoasetusluonnoksessa on annettu tällainen kustannushyötyanalyysiin perustuva virhemarginaali Kysymys on myös siitä, voidaanko harmonisoida nämä hyväksyttävyyssäännökset, voidaanko harmonisoida kaikki koko EUn politiikka tässä suhteessa. Ja sitten kysymys on vielä siitä, voisiko meidän muokata tätä N plus 1 sääntöä, jota voidaan soveltaa kansallisella tasolla, voisiko se olla N plus 3, tai pitäisikö se räätälöidä sitten yksityiskohtaisesti, jotta se tarjoaisi enemmän mukautumisvaraa yksittäisissä tilanteissa. Tietysti meillä on myös laajemmat kysymykset, jotka täytyy ottaa huomioon. Yksi niistä on se, että se on osa tätä keskustelua. Me puhumme myös hallinnon muutoksesta, yhdestä yksittäisestä strategisesta puitteistosta puhumme, suorituskyvystä, sen parantamisesta uuden valvonta- ja arviointikriteeristön avulla. Meidän täytyy muistaa se, että muutokset näillä aloilla saattavat itse aiheuttaa monimutkaisuutta. Ne saattavat tietysti rationalisoida hallinnon puolta ja teho, tehostaa, mutta eivät välttämättä yksinkertaista. Joskus täytyy myös sitä unohtaa tämä yksinkertaistamisen hokeminen ja muistaa se, että näitä asioita täytyy tarkastella oikeassa asiayhteydessä. Ovatko nämä menettelyt todella liiallisia? tähän rahoitusmäärään nähden. Tietty tutkimus osoittaa, että verrattuna moniin muihin suuriin rahoituslähteisiin, esimerkiksi kehitysjärjestöissä, kohesiorahaston hallintokulut eivät todellakaan ole liioiteltuja. Lisäksi meidän täytyy ymmärtää se, että jos kysymys on yhteishallinnoinnista, joka on nimenomaan tämän politiikan yksi kulmakivistä, on myös jo sinänsä luonteeltaan monimutkaista. Ja lopuksi täytyy ymmärtää mitä kustannushyötytekijöitä on olemassa. Muutos sellaisenaan aiheuttaa kustannuksia, varsinkin sellaisissa maissa ja alueilla, joissa on suhteellisen vähän rahoitusta. Ollaan todella huolestuneita siitä, mitä vaikutuksia aivan radikaalilla muutoksilla voisi olla, varsinkin jos samojen viranomaisten täytyy hallinnoida kahta erilaista ohjelmaa. Eli tässä pitää juuri harkita sitä, mikä on tehokkuuden ja tasapainon, vä- vä- vakauden välinen tasapainotila. Kiitoksia. for this. Kiitokset herra Pachel tästä varsin kattavasta arvioinnista. Ja ennen kuin herra Roland Blumeja saa puheenvuoron, toteaisin, että puheenjohtaja valtiota edustaa täällä sitten myöskin henkilö ja täällä on myöskin komissiosta väkeä paikalla. Jos tuntuu, että haluatte puheenvuoron käyttää esimerkiksi liittyen varanhoitoasetukseen, se on varsin mahdollista. Ja nyt sitten puheenvuoro Roland Rumajerille, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Kiitoksia kovasti, Rova hygner. Aivan lyhyt johdaton teidän johdantonne oli rajallinen. Minä ehdotan, edustan täällä konsulttiyritystä, joka sijaitsee Espanjassa Castilla-La Manchan alueella ja minä olen äh, johdossa mukana äh, yhdessä Euroopan unionin rahoitusohjelmista. Äh, sen jälkeen, mitä edellinen puhuja, puhuja sanoi tässä sisällöstä, niin minä haluaisin tässä kertoa vain konkreettista palautetta haastatteluista ja tästä katsauksesta, joka tehtiin pari viikkoa sitten. Ja mennään seuraavaan kalvoon. Aivan lyhyesti minun esitykseni sisältö, tavoitteet, menetelmät, jonka hyväksyimme sitten analyysi ja muutama johtopäätös ja suositus. Ja sitten seuraava. Miten äh, ymmärsimme tämän tehtävän meidän oman panoksemme tässä workshopissa? Ymmärsimme sen äh, kriittisenä katsauksena näihin yksinkertaistamistoimiin, joita on tähän mennessä hyväksytty, ja myös ajatellen niitä toimia, joita on ehdotettu ja joista keskustellaan, ja joista on äskettäin keskusteltu parlamentissa. Ja ehkä myös sen pohjalta, mitä ollaan keskusteltu Espanjassa – Meillä oli tässä parikin vaihtoehtoa, joiden pohjalta voidaan parantaa hallintoa ja valvontaa rakennerahastoissa. Minkä tähden sitten kiinnostuimme yksinkertaistamistoimista käynnistäjänä tässä oli äskettäinen tutkimus, jonka teimme talousarvion valvontavaliokunnalle – kysyimme eh, tilintarkastusviranomaisilta 25 jäsenvaltiossa, miten he näkivät nykyisen hallinto- ja valvontajärjestelmän. Tuolla kalvolla näkyy nyt kaksi kolmannesta vastaajista olivat huolissaan nykyisestä järjestelmästä ja eh, he olivat huolestuneita nykyisestä rahoitusvalvonnan tasosta. Eh, ja ehkäpä eh, haluamme keskittyä enemmänkin siihen, että tuetaan innovaatiota ajatellen tulevaisuutta ja paljolti huolta herätti nyt se, että, että järjestelmään. Tämä sitten mennään kansalliselle ja äh, alueelliselle, paikalliselle tasolle. Ja äh, tässä selvisi, että sisältöä enemmän käytetään, paljon enemmän aikaa valvontaan ja hallintoon. Ja tämä oli näkemys äh, tilintarkastusviranomaisilla 70 prosentilla niistä. Ja sitten, mistä aion puhua, edellinen puhuja esitteli tässä jo tämän asian. Nämä ovat kaikki nämä viisi hyväksyttyä muutosta ja vielä jäljellä on kaksi tästä sääntelypuitteesta. Tässä tarkoituksena on helpottaa rahoitusvirtaa. Nyt kun meillä on talouskriisi käsillä, ja tarkoituksena on äh, varmistua siitä, että tuen saajat saavat tukensa mahdollisimman tehokkaasti. Monet näistä esitetyistä tarkistuksista pyrkivät vähentämään äh, rakennerahaston äh, hallinnollista taakkaa. Otetaan käyttöön enemmän selkeyttä siltä pohjalta, mitä on koettu tähän mennessä, ja vähennetään tiettyjä vaatimuksia myös ja sitten seuraava kalvo menetelmästä. Miten vastasimme tähän kysymykseen, miten nähdään yksinkertaistamisen toimenpiteet? Kävimme läpi kohta kohdalta kaikki nämä tarkistukset, joita on tullut esiin. Ja sitten mielipide tiedustelu, joka tehtiin äh, niin, että siihen osallistui 19 jäsenvaltion 36 äh, tilintarkastusviranomaista koskien yksinkertaistamistoimia siis. Minä tunnen tässä ainoastaan yhden alueen äh, hallinnon. Yritämme hiukan tätä laajentaa ja teimme haastatteluja rakennerahastojohdon parissa Kastia Leon, Castilla Mancha ja Katalonian alueella, Aragonin alueella myös. Tässä on hyvin monenlaisia alueita. Ja tässä on hyvin eri kokoisia ongelmia näillä eri alueilla myös. Ja mitä sitten selvisi selvityksestä tässä keskusteluissa varmistui rakennerahaston johdon kanssa. Täällä tuli esiin tällaisia yleisen sovelluksen tarkistuksia ja sitten erityisovellusten muutosehdotuksia ja sitten pienempiä nämä yleiset, yleisen sovelluksen äh, tarkistukset kattavat äh, kaikkia alueita ja sitten erityistarkistukset liittyvät äh, erityisiin rahastoihin, esimerkiksi alueellinen yhteistyö tai sitten rahoitusjärjestelmät. Minkä tähden tehdään tämä ero sitten? Me olemme sitä mieltä, että nämä erityissovellusten tarkistukset vaikuttavat vähemmän hallinnolliseen taakkaan, koska ne koskevat pienempää osuutta kokonaisrahastoista. Esimerkiksi alue, joka kattaa ainoastaan yksi prosenttia kohesiopoliittinen tuki, alueellinen yhteistyö suunnilleen 2 prosenttia. Niiden kattavuus on siis hyvin rajallinen. Ja sitten seuraavalla kalvolla me analysoimme nämä tarkistukset ja mikä on järkeily niiden takana – kaiken kaikkiaan 38, niitä oli 21, niistä keskittyy hyvin selkeästi siihen, että pyritään selkeyttämään nykyisiä vaatimuksia, mm, varsinkin kun nyt ymmärretään paremmin alueiden tarve yksinkertaistamiselle. 13 näistä edesauttoivat sitä, että vähennetään hallinnollisia vaatimuksia ja 17 niistä keskittyi siihen, että helpotetaan rahoitusvirtoja nyt kun äh, talouskriisi on vaikuttanut myös tuen saajiin. Ja seuraavalla kalvolla hiukan palautetta äh, tästä tiedustelusta. Me kysy, pyysimme, että äh, tilintarkastusviranomaiset antavat näkemyksensä, koska he ovat äskettäin olleet mukana tässä arviossa. Heidän palautteensa ei ole välttämättä kovin myönteistä. Me, me kysyimme tästä, e, näistä ehdotetuista ja jo hyväksytyistä muutoksista. Ja täällä näkyy punaisella värillä nämä jo hyväksytyt muutokset ja kaksi kolmannesta vastaajista oli sitä mieltä, että muutosta ei ole ollut hallinnollisesta, hallinnollisessa taakassa ja noin 30, 20 prosenttia on sitä mieltä, että hallinnollinen taakka on lisääntynyt ja 17 prosenttia vain on ollut sitä mieltä, että hallinnollinen taakka on vähentynyt. Tämä koskee siis jo hyväksyttyjä tarkistuksia, sellaisia tarkistuksia, joita hyväksytään tänä vuonna – ja niiden osalta sitten palaute on myönteisempää. Siellä edelleenkin noin 60 prosenttia on sitä mieltä, että ei suunnilleen mitään muutosta, mutta jo 35 prosenttia on sitä mieltä, että hallinnollinen taakka pienenee. Ja sitten toinen kysymys, jonka esitimme tässä selvityksessä, on mikä on toinen pääsyy tässä tulevatko varat tuen saajille tehokkaammin, nopeammin, koskeeko tämä useampia aihealueita, useampia tuensaajia. Tässä ei ole kovinkaan rohkaisevaa palautetta. 71 prosenttia on sitä mieltä, että muutoksia ei ole ollut ajatellen sitä, miten varat tulevat tuensaajille. Ja Jotkut toimista ovat edelleen hyvin tuoreita ja kestää ennen kuin niiden vaikutukset näkyvät, mutta tämä heijastelee myös hiukan niitä odotuksia, joita tilintarkastusviranomaisilla on. Ja seuraavalla kalvolla eh, ihan pari sanaa meidän eh, Eh, haastatteluistamme eri alueilla Espanjassa. Kaiken kaikkiaan eh, sävy oli aika kriittinen. Kaiken kaikkiaan oltiin eh, sitä mieltä, että tähän mennessä hyväksytyt muutokset ja se, mitä on ehdotettu nyt, se ei välttämättä suuresti vaikuta siihen, että hallinnollinen taakka pienenisi. Yksi pääongelmia, joita näissä keskusteluissa tuli esiin alueilla, on päällekkäisyys, valvontatointen päällekkäisyys. Ja toinen kysymys, josta keskustelimme pitkään, liittyy äskettäisiin arviointiin, arviointeihin siitä, miten noudatetaan vaatimuksia. Odotukset olivat kovin myönteisiä ja eh, näihin arvioihin ollaan tyytyväisiä, koska nyt ollaan sitä mieltä, että eh, mm, täytäntöönpanovaiheessa ei tule yllätyksiä, mutta ensimmäiset kokemukset, ensimmäiset eh, valvontatoimet ja tilintarkastukset Eh, sen osalta, miten on täytetty nämä arviot. Ne eivät välttämättä heijastu eh, siinä, miten eh, luottamus rakentuu. Lopuksi me keskustelimme vielä suhteellisuusperiaatteista. Joillakin alueilla on pienempiä ohjelmia, monilla Espanjan alueilla on suhteellisen pieniä ohjelmia, eikä he, he ovat sitä mieltä, että nämä vaatimukset eroaisivat välttämättä verrattuna suurempiin ohjelmakokonaisuuksiin. Yksi asioista, jotka tulivat esille, oli, että nyt olisi hyvä, jos saataisiin aikaan tehokkaampaa valvonta- ja tilintarkastustointa vertikaalisella tasolla – monet alueet sanoivat, että samoja asioita arvioitaan ensin, arvioidaan ensin paikallis viranomaistasolla, sitten alueellisella tasolla, kansallisella tasolla ja sitten Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin käy toimeen. Ehkä tässä pitäisi olla enemmän koordinointia tai tehokkuutta. Tässä mm, kyse ei ole ainoastaan näistä sääntelytasoista, vaan myös siitä, miten tämä kansallisella tasolla tulkitaan näitä säädöksiä. Ja sitten horisontaalisella tasolla eri eh, rakennerahastoviranomaiset eh, asetus mm, vaihtelee hyvin paljon eh, eri tasoilla. Alueilla oltiin sitä mieltä, että päällekkäisyyttä on jonkin verran valvontatoimissa. Äskettäin teimme tutkimuksen juuri talousarvion valvontavaliokunnalle ja huomasimme, että tämä on erityisen haastava tehtävä jäsenvaltioille silloin, kun pyritään selkeyttämään tilannetta ja välttämään nämä päällekkäisyyksiä. Me näimme tilanteita, joissa useampi jäsenvaltio oli mukana, esimerkiksi lupaviranomainen tietyssä jäsenvaltiossa ja sitten toisessa jäsenvaltiossa on jokin toinen viranomainen. Ja sitten mennään seuraavaan kalvoon. Ja tässä kysyimme tätä eh, silloin, kun eh, tutkimme eh, komission muutosehdotuksia. Me olimme hiukan yllättyneitä asiasta, jonka parlamenttikin otti esiin keskusteluissa äskettäisistä muutosehdotuksista. Melko vähän on kuultu, harjoitettu kuulemista – me huomasimme, että vaikutusten arviointia ei ollut, ei käytetty myöskään ulkoisia asiantuntijoita. Kuuleminen on ollut hiukan rajallista. Komission ehdotuksessa yhdessä niistä sanotaan, että koska tilanne on kiireellinen, niin ei ollut järjestetty kuulemista. Me Kysyimme tätä myös tilintarkastusviranomaisilta ja saimme selville, että enemmistö tunsi olevansa kuultu, tulleensa kuulluksi. Noin kolmannes oli sitä mieltä, että he ovat tulleet kuulluksi ja heidän panoksensa on tullut mukaan. Omalla alueellani minun mielestäni erikoista oli se, että epävirallisessa kokouksessa alueministereiden kesken ei keskitytty näihin keskusteluihin, joita käydään alueilla. Kokemuksia ei otettu mukaan mitenkään eksplisiittisesti näistä, näiltä alueilta. Ehkäpä tulevissa kokouksissa hyödynnetään enemmänkin kuulemisprosessia, e, jossa sellaisia tahoja, jotka täytäntöönpanevat rahastoja, niin otetaan kuultavaksi. E, sitten johtopäätöksiä. Kaiken kaikkiaan meidän vaikutelmamme on se, että nämä muutosehdotukset ovat vaikuttaneet vain rajallisesti sillä tavoin, että on rajoitettu hallinnollista taakkaa, pinnetty sitä. Tämä edellinen puhuja sanoi, että ei joskus on parempi, että se ikävä seikka on sellainen, joka on tuttu sen sijaan, että se olisi aivan uusi. Pitäisi siis varmistua siitä, että meidän täytyy ottaa huomioon se työ, mitä on tähän mennessä tehty. Ja katsotaan sitä ennen kuin lähdetään tekemään uusia muutoksia. Ja sitten otettiin esiin myös se, että tämä on mahdollisuus vähentää hallinnollista taakkaa niin, että vähennetään vaatimuksia. Tämä edesauttaa myös siinä, että rahoitusvirrat helpottuvat Esimerkiksi voitaisiin viranomaisten aikaa käyttää enemmän sisältöön, varsinkin niillä alueilla, joissa tarvitaan lisää resursseja valmistelutoimiin. Ja täytyy katsoa, että kunnan resurssit ovat käytössä myös näihin toimiin. Ja sitten lopuksi vielä suositukset Tämä on samassa linjassa, mitä mm, professori Butler jo sanoi, ja varmasti tiedätte, että on hyvä tarkastella mahdollisuutta, että vahvistetaan sitä, miten suhteellisuusperiaate toteutuu tässä asetuksessa. Tästä on keskusteltu jo useaan otteeseen. Täytyy katsoa eriytetemmin pieniä ohjelmia ja suuria ohjelmia jos pidetään pienet ohjelmat sellaisena kuin nyt ne ovat. Siellä on jo poikkeuksia ajatellen näitä vaatimuksia. Tässä rajana on 50 miljoonaa euroa. Tämä koskee kuitenkin hyvin harvoja. Äskettäin laskin, että yli 240 ohjelmaa on ja alle 30 ohjelmaa Eh, täyttää nämä eh, niin pienempien ohjelmien vaatimukset, joten niin kovinkaan moni eh, eivät tule tämän, tämän järjestelmän piiriin. Siellä on kaksi tasoa, horisontaalinen ja vertikaalinen. Pitäisi olla mahdollista eriyttää nämä, jotta vältettäisiin nämä päällekkäisyydet näiden eri rakennerahastoviranomaisten kesken. Täytyy katsoa myös tietyt vaatimukset liittyvät tiettyihin ohjelmiin, eikä näitä tarkistuksia tarvitse tehdä joka vuosi, mutta meidän mielestämme tässä voidaan vielä parantaa koordinointia eri toimielinten välillä, niiden, jotka hoitavat tilintarkastusta. Sopimus antaa mahdollisuuden yhteisiin tilintarkastuksiin jäsenvaltioiden tilintarkastusviranomaisten kesken. Tällaista ei tällä hetkellä oikeastaan tapahdu. Nyt tästä on tekeillään pilottihanke mm, Hollanti, Tsekin tasavalta ja Tanska ovat mukana tässä kokeilussa, mutta pitäisi vielä vahvistaa tätä, tätä ulottuvuutta, että olisi enemmän koordinaatiota. Ja sitten, ää, miten ää, saadaan aikaan lisämuutoksia puitteisiin, varsinkin kun katsotaan tulevaisuutta – olemme sitä mieltä, että pitäisi hyödyntää paremmin vaikutusten arviointia. Ehkä voitaisiin myös enemmän keskustella jäsenvaltioiden kanssa. Tämä ei ole tietenkään mitään uutta. Tämä on paljolti samoilla linjoilla kuin ne asiakirjat, joita komissio on jo julkaissut koskien eh, kohesiopolitiikan tulevaisuutta. Tarvitaan vahvempaa vuoropuhelua. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja sitten herra Graham Watson saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you very much, Ms. Hübner. Um... Kiitoksia. Olen todistusosaston ja rahoitusosaston johtaja. Mutta ajatukseni on kertoa hieman myös muiden viranomaisten näkemyksiä, joihin olen itse yhteydessä. Olen kirjanpitäjä ja rahoitusasioista vastaava henkilö Skotlannin hallituksessa, eli nämä tilinpitoasiat ovat minulle varsin tuttuja. Ja olen yhteydessä viranomaisiin, jotka näitä asioita hoitavat. En nyt välttämättä käy yksityiskohtiin, vaan kerron vain hieman hyödyistä joista minulla on kerrottu. Ensinnäkin toteaisin, että ei kaikille voi koskaan aina tyydyttää, mutta on pyrittävä tyydyttämään niin paljon ihmisiä kuin vain mahdollista, niin usein kuin vain mahdollista. Tämä yksinkertaistamispaketti, sitä ei ole kovinkaan paljon hyödynnetty se ei ole välttämättä helpottanut kovastikkaan ohjelmien hallinnointia. Se on kyllä antanut meille mahdollisuuden kohdentaa rahoitusta eri alueille ja siitä on kyllä ollut hyötyä. Esimerkiksi jos olemme voineet vaikkapa energiatehokkaaseen rakentamiseen kohdentaa rahoja, niin se on ollut hyvä asia. Mutta ongelmallista on ollut se, että ohjelmien toteutus tai ohjelmien muutokset puolessa välissä on edelleenkin erittäin hankala ja monimutkainen asia toteuttaa. Varsinkin ei haluta mahdollisen suurella sääntömäärällä hankaloittaa näitä käyttäjiä, eli muutokset tähän olisivat tervetulleita. Eli tällaiset Big Bang-tyyppiset muutokset eivät ole mahdollinen asia toteuttaa, jos halutaan tehokkaasti toimia. On hyvä, jos hallintoviranomaisten, tilinpitoviranomaisten toimia voidaan yksinkertaistaa, mutta tasolla ja tasolla nämä tulisi toteuttaa. Vastaan valvonnasta, vastaan siitä, että eri viranomaiset eivät aina vain valvo uudelleen samoja asioita. Eli tällaista yksinkertaistusta on toteutettu emme kuitenkaan halua, että tämä viranomainen eh, poistuisi kokonaan ja saataisiin viranomainen, joka vastaisi koko UKsta. Eli e, jako on ollut varsin e, selkeä ja se on toiminut hyvin. Ja jos radikaaleja muutoksia mennään esittämään, tarkastellaan 2007-2013 ohjelmakautta ja sitten 2013 jälkeen muutettaisiin kaikkea, niin tällöin olisi olemassa kaksi järjestelmää, jotka rinnakkain kulkisivat e, jonkin aikaa. Ja tämä kyllä saattaisi olla melkoinen katastrofi. Me Kyllä laajensimme ohjelmia yksinkertaistamisehdotuksen myötä ja tämä mahdollisti meille hieman lisäaikaa 2007-2013 ohjelmakauden sulkemiselle ennen kuin tämä uusi kausi alkaa. Jos käyttöön tulee kaksi radikaalisti erilaista järjestelmää, niin asia olisi kyllä hieman monimutkainen ja kalliskin ja samat ihmiset tässä kuitenkin kuvioissa mukana olisivat. Ei meillä kahta erillistä tiimiä kuitenkaan olisi lehdistä maastamme puhuu paljonkin budjetin leikkauksista tuleville vuosille. Eli on tultava toimeen rajoitetummin varoin. Mutta jos tämä tarkoittaa sitä, että kysytään, tarvitsetteko vaikkapa useamman pääosaston hoitamaan samantyyppisiä valvontatehtäviä, niin en tiedä. tilin valvojina monesti puhutaan pienistä hankkeista. Kaksi viikosta varsin laaja valvojien joukko tuli paikalle valvomaan ja kuitenkin henkilökuntaa tässä hankkeessa mukana vähemmän kuin 50. E, eli varsin kauan kesti tämä valvontaoperaatio ja pelkään, että tämä ei ole oikein hyvää valvontaa, vaan varojen hukkaamista pikemminkin. Yksinkertaistaminen on jatkuva prosessi. Me olemme tämän ohjelman alusta alkaen siihen pyrkineet, mutta muuttaa vain muutoksen vuoksi eh, ja kääntää asioita taaksepäin, niin tämä ei mielestäni tunnu järkevältä. Uusi maksujärjestelmä nyt tälle kaudelle verrattuna vuoteen 2006 ja nyt sitten ei odotetaan, että mentäisiin vuonna 2013 takaisin vuoden 2006 järjestelmään. En tiedä, minusta tämä ei tunnu kyllä kovinkaan järkevältä menettelyltä. Ja sitten yksi tärkeä asia, riskin hallinnointikysymys. Ja se on hyvä, että jäsen valvovat niin kauan kuin riskenhallinta hoituu hyvin ja meidät sallitaan näin tehdä, ettei ihan sitten lopussa komissio käynyt puolemme ja sanota, että nyt kaikkiin, mitä olette kuuden vuoden aikana tehneet, on kyllä ihan hukkaan heitettävää. Näin ei voi toimia. Jos 25 prosenttia ohjelman rahoituksesta joudutaan niin maksamaan ta- takaisin, niin silloin kyllä kysymys kuuluu, onko tästä kaikesta ylipäätään hyötyä silloin, varsinkin kun puhutaan pienistä ohjelmista. Jos yksinkertaistetaan, niin silloin kun puhutaan suurista hankkeista, huomioidaan omat hyödyt ja sitten komissio ymmärtää, että kyseessä on hyvä hanke. No tässä on kuitenkin riski, koska jos komissio sitten toteaakin, että ei, me emme pidäkään tästä, niin sitten alue joutuu kantamaan tämän riskin. Eli tähän liittyy ongelmia, vaikka tietysti hyötyjäkin on. Jäsenmaat ja alueet ovat ottaneet osia tästä yksinkertaistamishankkeesta, sellaiset, jotka on katsottu sopiviksi. Kaikkia ei tietenkään voi tyydyttää, mutta riskinä on se, että syntyy ylivalvontaa, liikaa valvontaa, eikä sitten selvittää sitä, mikä on säännönvastaisuus ja kuinka se sitten poikkeaa petoksista, rakennerahasta yhteydessä, ei petoksia, varsinaisia petoksia juurinkaan ilmene, mutta silti sitten nämä riikkeet, niitä kovasti valvotaan, vaikka varsinaisesta petoksesta ei kyse olekaan. Ja sitten meidän tulisi käyttää oikeita sanoja. Petoksia ei juurikaan ole, sääntöjen vastaisuuksia kyllä jonkin verran. Ehkä meidän tulee kuitenkin puhua oikeilla sanoilla. Ja yksinkertaistaminen sinällään on hyvä, mutta tällainen kerta laakista kaiken muuttaminen ei myöskään ole hyvä asia, vaan pien, pikkuhiljaa pienin askelin tässä tulisi edetä tarvitsemme täytäntöönpanon riittävästi aikaa. Te voit tulla sanomaan, että ohjelmakauden puolessa välissä eh, asioiden tulisikin olla ihan toisella tavalla. Jos 2013 eteenpäin asioiden tulee olla ihan eri tolalla, niin kyllä on tärkeää saada tietoa asiasta ainakin tämän tai ensi vuoden aikana, jotta ehdimme hieman asioita valmistella. Eli tämä nyt näin yhteenvedonomaisesti se, mitä halusin sanoa tässä. Toivottavasti puheenvuorostani oli hyötyä. Kiitoksia sitten Marek Kalupa eh, Puolasta, olkaa hyvä. Dziękuję Pani Przewodnicząca za możliwość przedstawienia tu naszego punktu widzenia. Otu... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia mahdollisuudesta esittää näkemyksemme. Kohesiopolitiikka ei ole mikään ihanteellinen mekanismi, kuten aiemmat puhujat ovat todenneet. He ovat nimenomaan osoittaneet kahta eri ongelmaa, valvonta- ja tilintarkastus järjestelmissä. Minäkin puhun niistä. Vaikuttaa, että kohesiopolitiikkaan on siunautunut se ongelma, että se on risteyksessä hyvin monien muiden horisontaalisten EU-politiikan alojen kanssa. Eri EUn yksiköt pyrkivät seuraamaan omia prosessejaan Ja vaikuttaa siltä, että riskimarginaali on erittäin korkea. Ja kohesiopolitiikka on alue, jossa muiden politiikan alojen tavoitteet näkyvät. Ja kuten totesin, virhemarginaali on suhteellisen korkea. On puhuttu siitä, että nostettaisiin tätä hyväksyttävää virhemarginaalia yli 2 prosentin. Se kuitenkin merkitsisi sitä, että sairautta hoitaisiin hoitamalla oireita eikä sen syitä. professori Batlan ajatusten seurauksena toteaisin, että kannatamme joitakin näitä, näistä kovasti. Esimerkiksi se, että hankkeet siirretään yhdeltä ohjelmointikaudelta toiselle. Siinä oli paljon erilaisia ajatuksia, mutta se yksinkertaistaminen, jota on tähän mennessä tehty, on muistuttanut minua jälleen kerran siitä, että meidän täytyy pyrkiä että tässä pyritään hoitamaan hammastulehdusta pelkästään harjaamalla hampaita. No eihän hampaiden harjaamissa mitään vikaa ole, mutta jos on isompia ongelmia, niin se ei pelkästään riitä. Eri menettelyt, eri mekanismit voivat kaikki johtaa siihen, että erilaisia virheitä tehdään jäsenvaltiossa. Sen sijaan, että nostettaisiin virhemarginaalia, meidän tulisi pyrkiä vähentämään niiden tapausten määrää, jotka aiheuttavat sanktioita. Meitä huolettaa myös uusi varainhoitoasetusluonnos, jonka komissio on julkaissut. Sehän jakaa vastuun tilintarkastuksesta ja valvonnasta vuosittaisen tilintarkastuksen puitteissa. Ja vaikka valitettavasti tavoitteena onkin yksinkertaistaminen, niin jäsenvaltioiden näkökulmasta katsoen tämänkaltainen järjestelmä ei vaikuta suinkaan yksinkertaiselta. Mahdollisesti tilanne on se, että komissio tarkastelee ja pyrkii samaan aikaiseksi harmonisoinnun valvontajärjestelmän kohesiopolitiikassa ja yhteisessä maatalouspolitiikassa. Kuitenkin tämä asettaa lisäpaineita valvonta- ja tilintarkastuselimille jäsenvaltioissa, mikä taas vaatii sitä, että jäsenvaltioiden täytyy tehdä yhä tarkempia tarkastuksia, joiden avulla voidaan varmistaa se, että virheitä ei synny siihen, että ne, ja että ne johtavat sanktioihin. Me emme pidä tätä yksinkertaistamisena, vaan pidämme sitä siitä, että tässä syy sysätään eteenpäin. Varsinkin niin, että jäsenvaltiot joutuvat sitten kantamaan nämä, tämän vastuun ja niiden tarkastusviranomaiset. Niin, että vaaditaan jäsenvaltioita olemaan tarkempia varahoidossaan. Kun tätä polkua seurataan pidemmälle, niin pitäisi pohtia sitten sitä, minkä tyyppisiä asioita pitäisi valvoa kohesiopolitiikassa ylipäätään. Tähän mennessä tilintarkastustuomioistuin ja Euroopan komissio ovat tarkastelleet sitä, miten tarkkoja nämä transaktiot ovat silloin, kun tilintarkastustuomioistuimen tarkastaja käy Puolassa, niin hän pyrkii hankkeessa tai tarjouskilpailussa tarkastelemaan sitä, että onko määräaikaa pidennetty kuudella päivällä ilman, että sitä on mainittu virallisessa lehdessä. Tarkastaja ei sinänsä ole kiinnostunut siitä, että rakennettiinko tietty tie tai silta, vaan häntä kiinnostaa vain päivämäärät ja määräajat. Ja niistä asetetaan rangaistuksia. Siitä syystä olemme sitä mieltä, että jos kerran yksinkertaista, jos tavoitteena on yksinkertaista kohesiopolitiikka, niin silloin komission ja tilintarkastustuomioistuimen Tarkastusten pitäisi nimenomaan kohdistua tavoitteiden saavuttamiseen eikä pelkästään rahoitustarkastuksia. Jäsenvaltioiden kontolle voidaan jättää se, että ne voivat arvioida, ovatko menettelyt yhdenmukaisia säännösten ja Euroopan lainsäädännön kanssa. Monissa tapauksissa Euroopan laki on transponoitu jäsenvaltioiden lainsäädäntöön ja sitä nimenomaan jäsenvaltiot täytäntöön panevat. Voisi myös siirtyä yksityiskohtiin näissä monissa yksittäisissä ehdotuksissa, mutta en usko, että tässä on sille oikea aika tai paikka. Ei nyt ole kyseessä sellainen foorumi, jossa voidaan tarkastella näiden ehdotusten yksityiskohtia. Jäsenvaltiona esitämme ehdotuksemme regiopääosastolle kaikenlaisissa kansainvälisissä kansainvälisillä foorumeilla. Loppuyhteenvetona haluaisin vielä kerran kiinnittää huomionne uuteen varahoitoasetukseen. mikä meidän mielestämme ei merkitse lainkaan yksinkertaistamista. Siinä kysymys on vain siitä, että vastuu siirretään jäsenvaltioille. Jäsenvaltioiden tilanne muotoutuu yhä hankalammaksi, eikä se yksinkertaista mitään. So, goes to Mr. Jan sitten seuraavana, olkaa hyvä. Dear members uh, of the committee. Hyvät jäsenet äh, täällä valiokunnassa, ähm, haluaisin aivan ensiksi kiittää mahdollisuudesta äh, liittyä kollegojen joukkoon ja kertoa teille näkemyksiä jäsenvaltiosta. Minä itse edustan Tsekin valtiovarainministeriötä ja siellä ministeriössä minä olen vastuussa toisaalta rakennerahastojen sertifioinnista ja sitten toisaalta taas vuotuisista maatalouden maksatusviranomaisten sertifioinnista. Ja tällä tavoin minä voin vertailla käytännön näkökohtia sekä alueellisissa että maatalousjärjestelmissä, joita on kansallisella tasolla ja niitä menettelyitä, joita tähän liittyy. Rakennerahastoissa on tietenkin kolme päätekijää. Hallintoviranomainen, sertifiointiviranomainen ja sitten tilintarkastusviranomainen Ensinnäkin täytäntöönpano hoidetaan ensin ja sitten ymmärtääkseni sertifiointiviranomainen tarjoaa jatkuvasti tietoa valvontaviranomaisille ja tietenkin tilintarkastusviranomainen katsoo, miten hyvin valvonta toimii ja lisäksi pitää tehdä satunnaisia tarkastuksia. Meillä on tietenkin ongelmia, kun pyrimme koordinoimaan sertifiointiviranomaisen ja tilintarkastusviranomaisen toimia. Ja joskus me olemme huomanneet tai saaneet tietoja säännön vastaisuuksista tai mahdollisista petoksista. Meidän täytyy ilmaista, ilmoittaa tästä sertifiointiviranomaisille, mutta, eh, mutta me emme tee eh, mitään eh, tällaisia pistokokeita, vaan pyydämme, että tilintarkastusviranomainen hoitaa tämän tehtävän ja me teemme kuitenkin sertifioiduista kuluista eh, pistokokeita, joten tämä on eh, tässä eh, ympyrä sulkeutuu. Ja, mutta lainsäädännöllisestä näkökulmasta kuvio ei ole kovinkaan selkeä. Eh, verrattuna maatalouspolitiikkaan, yhteiseen maatalouspolitiikkaan on eh, neljä eh, toimielintä, maksatusviranomainen ja muut tasot. Maksatusviranomaisella on vastaavat velvollisuudet kuin hallintoviranomaiselle on tullut rakennerahastoissa jäsenvaltioilla on velvollisuus perustaa useampi maksatusviranomainen, yksi koordinointiviranomainen, jotta kohtelu on yhdenmukaista ja johdonmukaista suhteessa komissioon. Lisäksi on sitten tulee viranomainen, joka seuraa maksatusviranomaisen toimintaa ja katsoo, että kaikki kriteerit täytetään. Tässä on tiettyjä samanlaisia näkökohtia maatalous- ja rakennepolitiikan osalta ja sitten on sertifiointiviranomainen, jonka vastuulla on tehdä tilintarkastuksia ja katsoa, miten äh, maksatusviranomaiset äh, hoitavat tehtävänsä. Äh, kun verrataan lainsäädäntötaustoja, niin herää kysymys, minkä tähden esimerkiksi rakennerahastossa on sertifiointiviranomainen kun taas maatalousrahastoissa sertifiointiviranomainen tekee tilintarkastukset. Minä pyrin aina miettimään, minkälainen järjestelmä tarjoaisi paremmat takeet jäsenvaltioille ja komissiolle. Tämä on helppo kysymys, mutta vastaus on vaikea. Minä en itse ole tästä saanut muodostettua kantaani ja sanoisin vain, että rakennerahastoissa järjestelmän pitäisi eh, tuottaa samantyyppinen eh, virhetaso kuin eh, maatalousrahastojen. Mutta näitä kahta politiikan alaa on hyvin vaikea verrata keskenään. Sitten lyhyen johdantopuheeni lopuksi ottaisin esiin näkökohtia, jotka liittyvät yksinkertaistamiseen, ehdottaisin, että johdonmukaista terminologiaa käytettäisiin eri politiikan aloilla ja pyytäisin, että kaikki pääosastot koordinoisivat tehtäviänsä paremmin ajatellen menetelmiä ja tulkintoja. Täällä mainittiin jo aikaisemmin, että menetelmiä pitää kehittää ja jäsenvaltioille pitää niistä ilmoittaa, jotta yllätyksiä ei tule kesken kauden, koska niihin on hyvin vaikea reagoida. Toiseksi tukikelpoisuuskriteerit. Minun mielestäni asetuksen tukikriteerien tai tukikelpoisuuskriteerien pitäisi olla samat kaikille tässä maaseudun kehittämisrahasto ja rakennerahasto käyttäytyy eri tavalla olen samoilla linjoilla, että näitä ongelmia on ja minun mielestäni pitäisi yksinkertaistaa järjestelmiä ennemminkin kehittämällä niitä kuin mitenkään yhdellä kertaa vallankumouksellisesti. Ja tässä tietenkin tilanteet eroavat jäsenvaltioittain. Minulla on sellainen näkemys, että uusissa jäsenvaltioissa sertifiointiviranomainen niissä on hyvinkin henkilöstöä ja ne antavat paremmat takeet komissiolle ja jäsenvaltioille. Me valmistelemme yhteistä asiakirjaa tulevia keskusteluja varten ja mielellämme esittelemme tätä asiakirjaa myöhemmin tänä vuonna – komitea, komissiolle ja myös tälle valiokunnalle. Kiitos. Kiitokset herra Gregor. Ja nyt avaan keskustelun. On mahdollisuus esittää kommentteja ja kysymyksiä. Ruosvart, olkaa hyvä. Ja Niin ensimmäisenä toteaisin, että todellakaan mitään varsinaista konkreettista ehdotusta ei tässä nyt tullut asiantuntijoilta. Ja olen vähän pettynyt tähän. Me tunnemme tilanteen kyllä varsin hyvin ja kaikki ne, joilla vähän kokemusta asioista on, tietävät kyllä, mihin suuntaan asiat ovat kehittyneet ja tiedetään, miksi eh, joissain asioissa on nyt eh, ruvettu tarkemmiksi ja tilintarkastustuomioistuin varsinkin. Tietysti tämä johtuu siitä, että ongelmia ilmeni rakennerahastovarojen käytön kanssa, mutta sitten täällä oli tarkoitus nyt miettiä sitä, miten olisi mahdollista toteuttaa arvio tulospohjaisesti huomioiden kuitenkin tilintarkastustuomioistuimen toiveet. Ja valitettavasti kukaan puhujista ei tätä kommentoida. Siksi esittäisin kysymyksen teille nyt. Ehkä voisitte tehdä meille ehdotuksia siitä, miten olisi mahdollista saada aikaan tuloksia, lähteä liikkeelle arvioinnista, jotka ovat tulospohjaisia, koska julkisista varoistahan tässä koko ajan puhutaan, veromaksajien varoista. Näin ollen. Eli miten voidaan tästä huolimatta pitää huoli siitä, että ei Eh, toimita siten, ettei tuloksiin mitata lainkaan, vaan että tulokset ovat pohjalla, tältä pohjalta arvioidaan, mutta silti toimittaisiin riittävän avoimesti, jotta veronmaksaja tietää, mitä eh, rahoille tapahtuu. Eli tämä oli asia, johon selvitystä halusimme, mutta valitettavasti tätä ette lainkaan kommentoineet ja te esititte vain analyysin tuloksia ja nämä analyysin tulokset meille kyllä ovat tuttuja jo muutenkin. Van Nilsero sitten seuraavan, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä tieto oli erittäin tarpeen. Minulla on muutama kysymys, josta ensimmäinen on se, että hyvin monet teistä puhuivat kehityksestä, eivätkä puhuneet suuresta muutoksesta. Haluaisin tietää, että mihin suuntaan meidän täytyisi mennä, kun uudistetaan yleistä varahoitoasetusta – niin olemme myöskin pohtineet tätä, että kaikki ne varat, joita meillä on, niissä on kaikissa sama ongelma, eli kansalliset jäsenvaltiot ja niiden täytäntöönpano ja yhteinen hallintointi, että tämä voitaisiin rinnastaa huomattavasti paremmin, jotta voitaisiin saada selkeämpi vastuu siihen Tämä on tärkeä keskustasolla ja sitten jäsenvaltioiden tasolla. Voisitteko sanoa tästä tai hieman lisää, ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden rahoitusselvitykset ovat ensin tärkeällä siellä. Ja juuri kaksi kuukautta sitten kävimme Ranskassa vierailulla. Ja ihmiset ovat ihan toivottomassa tilassa sen takia, että kolme neljä vuoden kuluttua vieläkään ei ole tehty lopputilitystä, koska järjestelmä on niin hankala. Eli varahoitoasetuksessa täytyisi siis kyetä ratkaisemaan tämänkaltaiset ongelmat. Ja kuten totesitte, tässä ei tule kysymykseen minkäänlainen vallankumous, vaan siinä, että 2014-2020 välillä meidän täytyisi löytää joku ratkaisu, se suunta, johon me lähdemme. Ja se, mitä viimeinen puhujakin totesi, täällä talossakin on selkeästi suuntaus siihen seurata samoja suuntauksia kuin maatalousrahastossa. Mutta siinähän on niin selkeästi erilainen tyyli hoitaa asioita, varsinkin suhteessa näihin yksittäisiin edunsaajiin. Haluaisin tietää, mihin suuntaan tämä tavoite pitäisi asettaa. Tällainen uusi jaetun hallinnoinnin asetusko olisi se oikea suunta? Jan Kosłowski. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja chciałbym zgłosić... E, Kiitos. Olisin hieman kommentoinut aluetason toimintaa. Uudessa asetuksessa puhutaan näistä päähankkeista, sadan miljoonan euron hankkeista. Tähän saakka eh, summa oli ollut 50 miljoonaa eh, ympäristö ja sitten eh, jotain muitakin sopimuksia tässä on mukana. Ja sitten toinen ehdotus liittyy artiklassa 57 ajan vähentämisen kolmesta kahteen vuoteen silloin, kun puhutaan PK-yrityksistä. Kolme vuotta on hankala nykyisellään nimenomaan kilpailu kysymysten osalta. Ja sitten kolmas ehdotus liittyy siihen, miten tiuhaan tarkastuksia ja valvontaa toteutetaan. Oma kokemukseni on osoittanut sen, että yhdessä kuukaudessa on mahdollista, että kolme eri viranomaista tulee tarkastusmatkalle. Tätä tulisi kyllä muuttaa. No niin, nyt sitten pyytäisin vastauksia. Ihan missä vain järjestyksessä, olkaa hyvä. Okay, um, yeah, thank you for those. Kiitoksia näistä kommenteista. Valitettavasti yksinkertaistaminen on ehkä väärä sana tähän, eh, koska se tarkoittaa yksin, yksinkertaista, mutta myös simplististä. Niin kuin sanoin eh, tuossa loppuvaiheessa, kyseessä on hyvin monimutkainen prosessi, kun jaetaan hallintoa. Jos katsotaan muita monikerroksisia järjestelmiä, niin siellä näkyy aivan samantyyppisiä haasteita jäsenvaltioissa. Ainakin monitasoiset järjestelmät toimivat yksittäisen jäsenvaltion puitteissa, kun taas EU:ssa on 27 jäsenvaltiota ja jokaisella on omat toimielimensä ja omat järjestelynsä. Järjestelmä voi, voisi olla hyvin yksinkertainen, että olisi budjettisiirtoja eh, jäsenvaltioille, mutta sitten voitaisiin kysyä, minkä tähden meillä olisi ylipäänsä eurooppalaista eh, koheesiopolitiikkaa. Ymmärrän kyllä, miten nämä turhauttavaa Tämä on, mitä juuri mä mainitsin, mutta sanoisin, että ratkaisu ei ole siinä, että haetaan mitään läpimurtoa, mitään yksittäistä ratkaisua tähän. Useat esitykset, joita nyt on annettu, siinä annetaan, niissä annetaan hyviä suuntaviivoja siitä, mitä voitaisiin tehdä niin, että päästään eteenpäin. Jan Gregor ö, otti näistä useita esiin. Ja samat ö, tukikelpaisuussäännöt, sääntöjen vakaus koko ohjelmakauden ajan, johdonmukainen suhtautuminen tarkastuksiin, erotetaan petokset muista säännönvastaisuuksista. Nämä ovat näitä yksinkertaisia suosituksia, erittäin hyödyllisiä suuntaviivoja ajatellen tulevaisuutta. Kiitos. Haluaako joku muu vielä ehkä kommentoida tai vastata äskeisiin kysymyksiin. Kiitos. No, lähden liikkeelle Vanissa Roin kysymyksistä. Eli miten muut auttaa saada aikaan muutos myötä? No, tämä on vaikea kysymys, johon on vaikea esittää vastausta. Yksi vaihtoehto olisi lähteä liikkeelle kansallisista hallinta- ja valvontajärjestelmistä. Esimerkiksi Tsekissä on määritelty kolme päätoimia äh, hallinnoinnissa ja valvonnassa. Yksi on tällainen lupaviranomainen, toinen eh, budjetin hallinnointiviranomainen ja sitten tilinpitoviranomainen kolmantena. Eli samantyyppiset määräykset ovat kyseessä kuin komissionkin liittyen, eli lupa viranomainen on siellä ja sitten tilintarkastusviranomainen. Eli yksi vaihtoehto jos todella haluttaisiin eh, saada aikaan yhtenäinen järjestelmä, niin lähtisin liikkeelle näistä eikä esitettäisi uutta tehtäväkenttää tai jaettaisi uudella tavalla toimia, koska kuitenkin tämä nykyjärjestelmä on hieman keinotekoinen ja varsinkin eh, hallintoviranomainen sen puitteissa on nämä kolme toimintoa kuitenkin kansallisesti lupaviranomainen, budjetin hallinnoija ja sitten eh, tilin tarkastusviranomainen ja sitten sisäinen tilinpito tässä vielä kaiken kattavana. Eli eh, jollain lailla voisi olla aika hyvä kuitenkin kunnioittaa kansallisia määräyksiä. En tiedä, haluaako vielä joku kommentoida. Olkaa hyvä. No, vain yksi kommentti. Ja kannattaisin tässä edellisiä puhujia. Tämä ydintavoite olisi poistaa kaikki muu ja mm, hoitaa tämän tarkastus jäsenvaltioilla alueella. Hyväksyä, että työ hoidetaan kunnolla ja hyväksyä se, että epäsäännönmukaisuuksia tai virheitä tu- tulee. Se voisi tehdä todella valtavan muutoksen tähän järjestelmään. Se äh, saastaisi hakijat turhautumiselta, kun heitä häiritsee koko ajan muuttuvat uudet järjestelmät. Nämä ovat ne ihmiset kentällä, jotka todella saavat tätä rahaa, mutta heidän täytyy tehdä ihmetemppuja saadakseen se raha. kahdeksan eri tarkastajaa muutama päivän vuoksi ja henkilöstö tuntuu, että he ovat, heitä pidetään pimennossa. Ja ei se tarkastaa komissiota eikä toisi, eikä hakijaa, mutta ei se siltä tunnu. Valvontamekanismit ovat aivan liian tiukkoja. Sisäinen tarkastusjärjestelmä toimii kansainvälisten tarkastussääntöjen mukaisesti, noudatetaan niitä, mennään sillä pohjalta eteenpäin ja se tietysti muuttaisi koko valvontajärjestelmää, hallinnointijärjestelmää rakennusrahastossa. Chciałbym tutaj odnieść się do tego pytania. Kiitoksia. Haluaisin äh, puuttua tähän kysymykseen, mitä tehdä, jotta vuotuinen selvitys tulisi tarkemmaksi selvemmäksi tilintarkastustuomioistuimelle ja parlamentille. Nämä vastaukset osoittavat jo, että tilintarkastustuomioistuimen ja komission tarkastukset, niiden menettely hankaloittaa tätä. Tämä nykyinen tarkastustoimi, joka meillä on, siinä pitää puuttua kaikkiin ristiriitaisuuksiin, joita rakennepolitiikassa on. Ja ennen kuin muutetaan tämä tilintarkastus tulossuuntaiseen malliin, niin meillä on nämä nykyiset ongelmat käsissämme. Me voimme yrittää kaiken näköisiä temppuja Eli nostetaan virhemarginaalia yli kahden prosentin, mutta niin kuin sanoin aikaisemmin, tässä käsitellään vain oireita eikä tautia. Minun mielestäni, jos muutetaan tarkastusta, se olisi hyvä ratkaisu. Next trans- hyvä. Ja sitten seuraaviin kysymyksiin Sanchez Smith ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kuuntelin asiantuntijoiden kommentteja ja minusta vaikuttaa siltä, että tässä on ongelmia yksinkertaistamistavoitteen ja tiukkuustavoitteen välillä, jossa pyritään vähempiin virheisiin. Eli tässä pyritään menemään pidemmälle yksinkertaistamisessa ja samalla huolettaa sitten valvonnan määrä. Yksinkertaistamistahan on jo pyritty samaan aikaiseksi 2001-2006, ja se aiheutti erilaisia reaktioita jäsenvaltiossa ja asiantuntijoiden mukaan. Mehän kuuntelimme, miten täällä yksi sanoi, että on vaikea muuttaa tätä suuntaa. Kuitenkin kaikki ovat sitä mieltä, että tarvitsemme joustavuutta ja selveyttä. Mahdollisimman vähän hallinnollisia vaatimuksia ja me taas sitten toivomme, että valvontaa hoidetaan ja virheet ovat mahdollisimman vähäisiä. On tietysti totta, että täytyy sitten pohtia näitä muutoksia. Kysymys ei ole ehkä radikaaleista muutoksista, vaan siitä, että mukautetaan tätä eh, toimintaa. Lisäksi kun tarkastellaan sitä, milloin nämä säännökset on käyttöön, uskoakseni se oli vuonna 2004, ja tavoitteena on ottaa ne käyttöön vuonna 2007-2010. Ja nämä säännöt on siis otettu esille vuonna 2004. Luulisin, että tämänhetkinen tilanne on toinen kuin se, mikä oli vuonna 2004. Ehkäpä sitäkin tulisi pohtia, kun pyritään tarkastelemaan tämänhetkistä tilannetta. Ja tarkastamaan sitä, että asetus ei välttämättä ole ajanmukainen. Täällä puhuttiin myös hyvistä oppilaista ja virhemarginaaleista ja huonommista oppilaista, en nyt haluaisi sanoa huonoista oppilaista, joiden täytyisi korjata virheensä. Uskoakseni meidän täytyisi olla mukana tällä polulla auttamassa virheen korjauksessa. Mutta miksi ei hyvien oppilaiden kohdalla voitaisi vähän löyhätä näitä ohjenuoria ja valvontaa? Meidän tulisi auttaa eikä rangaista. Olen samaa mieltä tietysti, että sanktioita pitää olla, mutta tarvitsemme myös sitä, että autamme näitä valtioita valvonnassa. Kiitos. Jankuraksi seuraavan, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää ehdotuksen eh, siksi, että eh, joidenkin asioiden ymmärtäminen tuntuu minusta vähän hankalalta. En tiedä, voisivatko vieraamme laatia asiakirjan ehdotuksistaan, sillä tilanne nyt on sellainen, että aina keskustelu syntyy uudelleen, jos käsitellään virheitä ja säännönvastaisuuksia. Ja onkin tärkeää, että riittävän yksityiskohtaisesti käymme läpi näitä kysymyksiä. Ja sekin edustaja muistaakseni nimenomaan totesikin, että tässä puhutaan asiasta, joka valitettavasti eh, ei ollut oikeastaan aiheena tässä. Tässä eh, alustajat eivät tuoneet kaikkia tärkeitä seikkoja esiin ei tehty mitään ehdotuksia siitä tai ei kerrottu siitä, miten nämä yksinkertaistamistoimet ovat vaikuttaneet eh, rikkeisiin tai petoksiin. Ymmärtääkseni tällainen ongelma on olemassa ja olisi hyvä siitä keskustelua käydä. Ja ainakin omassa maassani tämän tyyppiset kysymykset tulee nyt ottaa tarkkaan syyniin. Eli meidän on ymmärrettävä, mistä puhutaan, kun yksinkertaistamishankkeesta puhutaan. Ja sitten eräs toinen asia vielä. Herra Bachelor puheenvuorossaan esitteli kolmivärisen pylväsdiagrammin, ja siinä sitten eh, puhuttiin toimenpiteiden laadusta, erinomaisesta eh, huonohkoon. Ja sitten herra Blumajerin esityksessä muistaakseni sivulla, etsin sitä tässä juuri sivulla kahdeksan ja myöskin sivulla yhdeksän sanotaan, että 71 prosenttia oli sitä mieltä, että varojen käyttö ei olisi ollut ongelma. Todettu tämä sama määrä totesi toisaalta myöskin, että suurta muutosta ei olisi tapahtunut aikaisempaan verrattuna. Mielestäni tässä vaikuttaisi siltä, että tiedot ovat ristiriidassa keskenään ja näistä on hankala vetää minkälaista kunnon johtopäätelmää. Sitten sivulla 13 tarkasteltiin kysymystä liittyen siihen, mitkä ovat mahdolliset eh, riskit kohesiopolitiikan osalta, mutta tähän kysymykseen sitten ei kuitenkaan saada vastausta, eli mitkä ovat sellaiset riskit, jotka voidaan katsoa vielä hyväksyttävissä oleviksi. Tässä puhutaan siis tukikriteereistä ja niiden osalta harmonisoinnista, mutta mielestäni tässä ei kuitenkaan puhuta mistään uusista kriteereistä. Tietysti jos harmonisoitiin päästäisiin, niin tällöin yksinkertaistettaisiin tätä hanketta, mutta tämä ehdotuksena ei ole mitenkään uusi. Eli mielestäni olisi tärkeää, että tarkastelisimme kysymystä, jonka Puolasta tullut edustaja esiin nosti. Nyt valitettavasti muista hänen nimeään. Tässä siis menettelytapa ei ole olennaisin kysymys, vaan tärkeä kysymys on se, että jos tietty rahasumma tietylle hankkeelle myönnetään, miten nämä varat loppujen lopuksi käytetään. Se on mielestäni kaikkein olennaisin kysymys. Kiitos. We still have, three... No niin, tässä on vielä kolme puheenvuoropyyntöä pyyntöjä ja sitten komissiollekin mielellään antaisin vielä puheenvuoron, joten käyttäkää, jos mahdollista, lyhyitä puheenvuoroja. Ja ehkä kohdentakaa myöskin kysymyksen jollekin puhujalle, jos mahdollista. Kiitoksia puheenjohtaja. Taidaanpa puhua englantia. Ja aivan ensiksi haluaisin kiittää eh, tiedoista, me emme voi odottaa, että asiantuntijat antavat meille yksityiskohtaisia ehdotuksia, koska tämä on seurauksia niistä päätöksistä, joita pitäisi tehdä. Eikä niitä voi ennen päätöksiä tehdä näitä ehdotuksia. Parlamentissa meillä on edessämme mielenkiintoinen tilanne. Talousarvion valvontavaliokunnassa meillä on edessämme keskustelu tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja tilintarkastustuomioistuin kritisoi komissiota tästä virhetasosta ja sitten parlamentin jäsenet sotkevat virheet ja petokset keskenään. Meillä on siis tietty virhemarginaali sallittavissa. Ja nyt vaaditaan komissiolta lisää valvontaa mutta silti meillä on tietty elvytyssuunnitelma ja me keskustelemme yksinkertaistamisesta ja kaikki tämä samaan aikaan. Miten tässä nyt yksinkertaistetaan niin, että vaaditaan samalla myös lisää valvontaa? Samaan aikaan keskustelemme varainhoitoasetuksesta ja meillä on tässä valiokunnassa talousarviovalvonnan ehdotus siitä, miten yhdistetään kaksi menettelyä, rakennerahastot ja agri. Tämä ehdotus on esillä. Onko se mahdollista, koska nämä ovat täysin erilaiset politiikan alat? Aivan selvästi tuli esiin asiantuntijoiden puheista, että meidän täytyisi Meillä on kaksi strategiaa edessämme, eh, eli jotakin vallankumouksellista, eh, eli 15, minuut- 15 vuoden päästä no, onnistumme siinä ehkä, mutta sitten eh, tämä uusi rahoituskausi on edessämme ja meidän pitäisi kysyä, miten määrittelemme tämän hallinnon koska meillä on 27 erilaista järjestelmää. Miten saadaan aikaan yksi yksittäinen hallinnointijärjestelmä? Tämä on olennainen kysymys, tukikelpoisuusongelma. Pitäisikö meillä olla yhtenäiset tukikelpoisuussäännöt kaikille investoinneille vai pitääkö olla e, tietty tukikelpoisuussäännöstö kansalliselle osiolle ja eurooppalaiselle osiolle? silloinhan tuensaajat ovat jo aivan hukassa. Pitäisikö meillä sitten olla luottamus jäsenvaltioille? Ei. Tehdään heistä vastuullisia tahoja ajatellen täytäntöönpannoa, hallinnointia ja valvontaa. Tai sitten me emme luota jäsenvaltioihin kaikista näistä virheistä johtuen ja me annamme niille mahdollisuuden harjoittaa lisää valvontaa. Sehän on aivan mahdotonta. Meidän pitäisi siis joko luottaa enemmän jäsenvaltioihin, ehkä myöhemmin sitten tarkastaa tilannetta, mutta ei, täm, ei tällä tavalla voi toimia, että varojen jakojärjestelmät harmonisoidaan Eihän ole mitään yhtenäistä järjestelmää tässä. Rakennerahastoissa on siis 27 harmonisoimatonta järjestelmää. Meidän pitäisi vastata näihin olennaisiin kysymyksiin. Miten määrittelemme tämän hallinnoinnin? Ja jos otamme tämän vakavasti, mitä pitäisi harmonisoida, tukikelpoisuus, julkiset hankinnat ja mikä on jäsenvaltioiden vastuu Muussa tapauksessa edessämme on enemmän valvontaa, monimutkaisempia rakenteita ja koko vastuukysymys, joka annetaan takaisin jäsenvaltioille ilman, että niillä on mahdollisuus päättää. Eli valvotaan enemmän tuen saajaa ja sitten me olemme nähneet tämän että yhä useammat äh, luopuvat tästä äh, tuesta, koska se on niin monimutkaista. Äh, ehkä tämä on vallankumouksellista, mutta poliittisia päätöksiä pitäisi tehdä ja sen jälkeen keskustellaan yksityiskohdista. Tietenkin meidän pitäisi keskustella kansallisista valtuutuksista ja meidän pitää vakuuttaa eh, jäsenval- tai elimet toimielimet siitä, että meidän pitää joko luottaa jäsenvaltioihin tai sitten me emme luota jäsenvaltioihin ja keskitämme kaiken Brysseliin. Tällä tavoin se ei voi kovin pitkään toimia. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, ne... puheenjohtaja, hyvät naiset herrat. En halua toistella sitä, mikä kollega Olbrecht jo totesi. Lisäisin vain muutaman asian mahdollisimman suoraan. Minun mielestäni yksinkertaistamisen tulisi merkitä sitä, että järjestelmästä tehdään ymmärrettävämpi. Meidän tulisi olla johdonmukainen metodologia, terminologia, mukaan lukien julkiset tarjouskilpailut – ja mahdollisesti myös samat valintakriteerit. Ei voi olla sellaista tilanteessa ALV hyväksytään yksien varojen joukossa ja toisissa ei. Samat säännöt pitäisi olla voimassa, kun pyritään myöntämään lupa kaikissa eri hankkeissa sekä jäsenvaltioissa – että komissiossa. Ja meillä tulisi olla myös samat kriteerit, kun rahat maksetaan. Kaikkien säännösten tulisi olla vakaita. Me emme halua estää sitä, että pienet hakijat mm, voivat saada rahoitusta. Kiitoksia. Minusta vaikuttaa nyt siltä, että me olemme joutuneet ansaan koska me arvioimme näitä hankkeita. Me lähetämme sinne eh, tilintarkastajia, mutta meidän pitää selvittää se, että eh, varat käytetään siihen, mihin varoja on haettu. Täällä kaksi paljastavaa lausetta. Puolalainen eh, asiantuntija sanoi, ei keneltäkään kysytty, rakennettiinko sitä siltaa. Ja minusta vaikuttaa siltä, että skotit, jotka ovat jotka ovat tunnettuja eh, saituudestaan, eh, ne tarvitsevat eh, tukea tässä, niin mehän kuulimme edellisessä kokouksessa arviosta, joka liittyi joihinkin hankkeisiin sosiaalirahaston osalta, että ne eivät todellakaan täyttäneet sitä tavoitteita, tavoitetta, joka asetettiin alun pitäen. Eli tässä ei päästä tavoitteisiin, mutta meidän pitää eh, hoitaa tämä tarkastus eh, niin, että tarkastetaan nämä hankkeita. Meidän pitää saada selville, tapahtuvatko nämä hankkeet, jos niitä ei tapahdu eikä niitä hoideta. Meidän pitää siitäkin oppia jotakin. Meidän pitää auttaa niitä tahoja, jotka pyrkivät eh, toteuttamaan näitä hankkeita, joihin on varoja haettu, ja meidän pitää jakaa kokemuksia. Ja meidän pitää saada nämä hankkeet onnistumaan. Meidän pitää pystyä sanomaan kansalaisille, että kyllä teidän rahanne ovat käytetty eh, niin kuin piti. Ja pieniä pistokokeita pitää tehdä eh, täällä tai sitten niin, että lähetetään pieniä tiimejä, mutta meidän pitää hoitaa hankearviointia eh, ei tätä revitä kappaleiksi, vaan meidän, koska siinä tapauksessa kukaan ei hae näitä varoja. Ei se ole meidän intresseissämme, että ei haeta, kun liian hankala prosessi. Kiitoksia. Minulla on hyvin konkreettinen kysymys. Ehkä komissiokin voi kommentoida. Aivan äskettäin komissio vei päätökseen tämän vaatimusten mukaisuuden arvioinnin. Ja nyt aloitamme ne uudet rahoitusnäkymät kolmen vuoden kuluttua. Voitaisiinko tätä vaatimusten mukaisuuden arviointia käyttää ikään kuin takeena siitä, mikä koskee seuraavia rahoituspuitteita, ei mennä takaisin tähän, vaan saadaan sellaiset järjestelmät aikaan, että aikaisemmin tehty vaatimustenmukaisuuden arviointi, eh, sitä käytettäisiin seuraaviin rahoituspuitteisiin eh, pohjana. Ja sitten eh, komissiosta tai asiantuntijat, kuka teistä voi vastata, herra Watson. I'll go for the easy question. Niin, käydäpä nämä helpot kysymykset. Meidän näkökulmasta me katsottuna elintärkeitä ovat nimenomaan näiden valitusten arviointi. Me oletamme, että komissio hyväksyy sen sisällön ja oletamme, että meidät myös tuomitaan sen mukaisesti, että sitä käytetään myös tulevissa ohjelmissa, mutta sen ainoa tavoite on vain tälle äh, toimikaudelle 2007-2013, jos sen jälkeen ajaksi on radikaalisti erilainen, silloin täytyy tätä järjestelmääkin muuttaa. Se on hyvä pohja mutta kaikki suuret muutokset vaativat suuria muutoksia. Uh, thank you. Just, um, in response to... Eh, ki- kiitos. Haluaisin vain vastata tässä tähän kysymykseen. En saanut nyt nimeä, eh, kysymyksen esittäjän nimeä ylös, mutta mitä sanomme näissä selvityksissä eh, toimenpiteiden tehokkuudesta? Yleisesti ottaen nyt on aivan liian aikaista että voisimme arvioida vielä tehokkuutta tässä vaiheessa, koska usein ne ovat hyvin spesifejä, on hyvin vaikea nähdä, minkälaisia vaikutuksia olisi virhemarginaaleihin. Tässä on nämä tiettyjä eroja ajatellen näitä eri selvityksiä, joita on tehty Blomayer ja Sunset. Siellä käsiteltiin eri kysymyksiä ja Yksi selvitys liittyi hallinnointiviranomaiseen ja sitten toinen tarkastusviranomaiseen. Ne voivat olla hyvin erilaisia, mutta pääasiassa sanoisin, että nyt on olemassa suuria eroja yksittäisten toimenpiteiden välillä. Ja jos haluamme tarkastella tehokkuutta, niin täytyy katsoa näitä erityistoimenpiteitä. Graham Watson – otti esiin, että monet toimenpiteet, joilla on myönteiset vaikutukset, ne, liittyvät hyvin pieniin erityisiin hallinnointitaskuihin, eivätkä vähennä hallintotaakkaa. Esimerkiksi tasa summa, mutta se tarkoittaisi lisää hallinnointia, hallinnollista taakkaa lyhyellä aikavälillä. Kiitos. Mr. Gregor. Ja Gregor sitten. Kiitos. Reagoisin kahteen seikkaan. Tietysti maatalous- ja rakennerastokysymykset poikkeavat paljonkin toisistaan, mutta kuitenkin maatalouden järjestelmä pystyy monivuotiset ohjelmat hoitamaan, esimerkiksi mitä maaseudun kehittämiseen tulee ja vuotuinen se on mahdollista, mutta tämä tietysti on erilainen järjestelmäkin. uskoisin, että rakennerahastojen osalta tämä likvidaatio olisi ollut mahdollinen, mutta on tarkasteltava, miten se hoidetaan maataloudessa lähdetään liikkeelle koko järjestelmän tarkastuksessa ennen kuin liikkeelle lähdetään ja vaaditaan myöskin sitä, että säännönmukaisesti näitä eh, kriteerejä tarkistetaan, eli eh, on aina käytävä läpi, eh, onko kriteerit, ovatko ne todellakin täyttyneet ja sitten kolme vuotuista kertomusta myöskin näistä kriteereistä vaaditaan ja alue eh, eh, kollegat ovat kysyneet, mitä tarkoitetaan näillä eh, kriteerillä, mutta sanotaan, että tämä on ad hoc-pohjainen menettely alun alkajaankin. Eli sitten varainhoitoasetus, siinä myöskin todetaan, että komission rooli määritelmällään sektorikohtaisilla asetuksilla. Ja tässä kysyisin, miksi näin on miksi eh, maatalousosasto ja komissio hyväksyvät tämän, mutta sitten eh, alueiden pääosastoon, eh, miksi sillä olisi rooli tässä myöskin olemassa. I'll just pick up on two of the points that was... Niin, vain kaksi pikkukohtaa, johon ei vielä vastattu. Yksi näistä koski tilintarkastajia, mitä näiden tulisi tarkastaa. Koska olen edellisessä elämässäni itse ollut tilintarkastaja, niin on aika helppo Tutkijan numeroita ja tilejä, mutta ei ole hirvittävän helppo tarkastella lopputulosta ja että onko siltä oikeastaan paikalla olemassa ja miten monta asiaa on toteutettu. Se vaatii toisenlaista metodologiaa ja ajattelutapaa ja aika eri tapa, tapaista pehmeämpää tarkastusta. Kirjat ja numerot ovat helppoja, ne ovat aika mustavalkoisia. Palaan tähän ensimmäisen asiaan. Komission välinen yhteistyö. Tuntuu välillä siltä, että häntä heiluttaa koiraa. Pyydetään lisävalvontaa. Eikö voi vain sanoa, että no, kyllähän tässä valvonta on. Ja tiedän, että tilanne on vaikea. Mutta kysymys onkin siitä, mitä muuta halutaan. Miten paljon halutaan vielä käyttää rahaa, jotta voidaan tyydyttää nämä jatkuvat tarpeet parantaa järjestelmää, joka ei oikeastaan ole vielä rikki. Se ei vaati mitään radikaaleja agripääosaston menettelyitä, jotta saataisiin matala virhetaso. Ei se merkitse sitä, että rakennerahastot hyödyntävät samaa menettelyä. Ne ovat ehkä huonommassa tilanteessa, koska järjestelmä täytyy saada sopimaan. Eli kyllä siihenkin syntyy tällainen oppimiskäyrä Kalupa? No. Marekka Lupa, haluatteko kommentoida vielä? Employ. Sitten Peter Perkovic. Thank, thank you, Madam President. I'm... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myös asiantuntijoita. Ja komission puolesta tämä keskustelu on varsin mielenkiintoinen. Olen tässä sitä seurannut tarkkaavaisesti. Pari kommenttia. Ensinnäkin jatkaisin sitä, mitä Blomaire totesi konsultaatioista viimeisten kahden vuoden aikana. Ö, varsin laajasti on keskusteltu asiantuntijoiden kanssa ja myöskin aluetasolla käyty konsultaatiota. Ja eri työryhmissä asioita on myöskin tarkasteltu. Ja näin olemme eh, pienempiäkin ongelmia saaneet eh, selvitettyä. Ja viesti on ollut melko lailla vahva eh, jäsenmaatason asiantuntijoiden taholta. Eli mieluummin ehkä evoluutio kuin revoluutio olisi tässä paras lähestymistapa. Eli ehkä kannattaa tarkastella, mikä ei toiminut hyvin ja miten eri eh, kohdissa olisi mahdollisuus virtaviivasta ja yksinkertaista menettelyä. Ja tulemmekin tekemään kohesioraportin yhteydessä ehdotuksia tästä. Mutta yksi mielestäni tärkeä kysymys vielä. Tarvit, tämän riskin osalta kohdennetumpaa lähestymistapaa. Varsin usein sanotaan nykyisellään, että me emme laita resursseja välttämättä aina sinne, missä riskejä eniten on. Eli tässä laajempaa suhteellisuutta ja sitten erottelua myöskin tulevaisuudessa tarvittaisiin. Ja sitten compliance assessment, tämä sopimusarviointi. No, on tietysti tarkasteltava sitä, onko nykyinen arviointi ja prosessi sellainen, että se voisi muodostaa pohjan eh, tulevallekin menettelylle. Ja tähän liittyy siis kysymys siitä, kuinka paljon järjestelmää halutaan muuttaa. Toteaisin kuitenkin, että olemme juuri toteuttaneet tällaisen eh, arvioinnin näistä yhteensopivuusmenettelyistä eh, ja pitkälti lopputulos on myönteinen, eli jäsenmaat ovat katsoneet tämän hyväksi järjestelmäksi järjestelyksi. Ja sitten mitä varainhoitoasetuksen tulee, paljon puuttuu siitä, että äh, halutaan vain ottaa käyttöön agrijärjestelmä, maatalousjärjestelmä, mutta minä en ainakaan näin asiaa näkisi. Alueiden pääosasto on kuitenkin katsonut, että maatalouden järjestelmässä on ehkä sellaisia elementtejä, joista voisi olla hyötyä jatkossa. Ja tästä kertoisin nyt yhden esimerkin. Eli tämä vuotuinen rahoitusselvitys. Siitä on kaksikin hyötyä. Ensinnäkin se, että nykyisellään me, mutta myöskin edun saajat joutuvat odottamaan ohjelmakauden loppuun, eli kaksi, kaksi ja puoli vuotta sen jälkeen, kun ohjelmat päättyvät, jotta on mahdollista virallisesti sulkea ohjelmaa. Tämä on 10-12 vuotta ja pienetkin hanket joutuvat säilyttämään tietoja. Tämä on tietysti yksi eh, lisähallinnollinen taakka. Ja mietimme, kuinka olisi mahdollista eh, vuotuista näitä menettelyjä että saataisiin asiat pakettiin, saataisiin varat, eh, tarkastettaisiin tilanne ja sitten voitaisiin sanoa, että homma on hoidettu, sillä tämä ilman muuta helpottaisi kaikkien elämää. Ja sitten toinen asia. Meidän on oltava riittävän realistisia se, miten eh, komissio on vastuussa parlamentin suuntaan, niin tämä on pitkälti vuotuinen menettely. Ja meidän tulee löytää sellainen tapa, eh, jossa komissio voi selvittää sen, eh, mitä jäsenmaissa on tapahtunut budjettiviranomaiselle mahdollisimman yksinkertaisesti ja selkeästi. Ja tässäkin voidaan tarkastella maatalouden pääosaston toimintatapoja Osa sen toimista tuntuisi käyvän myös aluepolitiikassa, mutta eivät tietenkään kaikki aspektit. Mutta ei kaikkia kannata heti torjuakaan, on toimittava parhaalla mahdollisella pragmaattisella tavalla. On behalf of... Lämpimät kiitokset ja omalta osaltani toteaisin myöskin, että ajatukset ovat olleet varsin tervetulleita myöskin tilannearvioinnit. Tässä tuli paljonkin ajattelemisen aihetta meille, kun valmistellaan tulevaisuutta. Ja varsin selväksi kävi kaikista puheenvuoroista ja myöskin esitetyistä kysymyksistä valiokunnan jäsenten kysymyksistä kävi ilmi se, että Näkemyseroja kyllä on, mutta paljon riippuu myös eh, kokemuksista, joita edunsaajilla on ollut ja mitä mieltä eri toimijat ovat tästä järjestelmästä olleet hallinto- ja tilintarkastusviranomaisten eh, näkemykset myöskin voivat erota toisistaan. Eli tämä on todellakin varsin monimutkainen haaste ja se on jo sinällään yksi hankaluus. Ymmärsin myös varsin hyvin sen, että eh, kustannushyötyaspektit tulee ja hyöty- ja haitta aspekti tulee huomioida kaikissa ehdotuksissa, joita tarkastellaan, ja tulee aina pyrkiä löytämään sopiva tasapaino näiden välille. No, vielä kerran lämpimät kiitokset ja sitten eh, komissiollekin kiitos puheenvuorosta. Tässä todellakin on joitain sellaisia elementtejä, jotka on syytä eh, säilyttää esimerkiksi ympäristövaikutusarviointi ja ja sitten äh, komission on hyväksyttävä tietyt menettelyt ja me tiedämme, kuinka aikaa vieviä tällaiset menettelyt ovat. Ja ehkä komissio voisi sitten myöskin tahollaan tarkastella sitä, miten omia sisäisiä menettelyjä voisi nopeuttaa. Joskus ehkä olisi mahdollista ajatella vuodellakin nopeuttamista, mitä tulee hankkeiden hyväksymiseen. No, tähän nyt päättäisin puheenvuoron vielä kerran lämpimät kiitokset kaikille puhujille. Ja toivottavasti tässä vielä lähitulevaisuudessa tapaamme sitten, kun lähdemme käymään läpi e, konkreettisia ehdotuksia, kun lähdetään sääntelypuitteistoa käsittelemään yksityiskohtaisemmin. Kiitokset. Ja pienet ehkä uploaditkin. And now we, we move um, to our uh, point now. Ja sitten kohtaan neljä esityslistallamme äänestykset. Ja niin kuin yleensäkin, pyytäisin, että tarkistatte, että koneet toimivat kunnossa. Eh, eli voitte ottaa nyt äänestyskortin ja teemme tämän testiäänestyksen ensin. Eli nyt avaan äänestyksen. Äänestys on alkanut, äänestäkää. Uh, the vote is closed. No niin, nyt äänestys päättyy. Voitte vielä äänestää, koska kaikki eivät vielä ehtineet äänestää. Tässä pari on vielä jättänyt äänestämättä. Is everything function? Toimivatko laitteet? So I don't have a card today. So you will be... Hävitin korttini. Yeah. Hävitin korttini minulla sitä tänään mukana, joten en voi äänestää. I mean. So, so we close the vote. Äänestys siis päättyy. We start with point... Sitten siirrymme kohtaan neljä. Jäsenvaltioiden komission täytäntöönpanovaran käyttöön kohdistama valvonta. Tartus kahdeksan puolesta. Vastaan. tyhjä, Eli puolesta, mutta kaikki eivät äänestäneet. There is, 11, mm, no, näistä voidaan äänestää. Hyvät kollegat, nyt kohdasta neljä äänestämme 8, 9, 10, 11 puoltoäänet. Vastaäänet. tyhjä Hyväksytty. Sitten eh, tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 14, 15, 16 voidaan myöskin ottaa kimpassa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksyt Tarkistus kaksi Kahdesta seitsemän yhtenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestämme koko lausunnonluonnoksesta äänestys alkaa. Äänestys päättyy lyhykä 40 puolesta yksi vasta ääni. Onnittelut itselleni tässä tapauksessa. Ja sitten hankalampaan äänestyksen istyslistan kohta viisi. Uuden kestävän talouden työllistämispotentiaalin kehittäminen. Tämä on hankala ja pitkähkö äänestys, eli ensinnäkin kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ensimmäinen osio tarkistuksessa äh, yksi puolesta vastaan tyhjää ja hyväksytty. Sitten kompromissiin kaksi puolesta. Äänestäkää nyt puoltoäänet kompromissiin kaksi siis. Kompromissi kaksi puolesta Kompromissi kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 10. Tarkistus 10 kolmessa osassa. Ensin osa yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten toinen osio puolesta, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkoitus 14 puolesta. 14 puolesta vastaan tyhjää. Mikähän lopputulos oli, se kannattaa varmasti tarkistaa. eri tarkistus 14 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 16 vastaan hyväksytty. Sitten kompromissi 3. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissiin 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää ymmärtääkseni hyväksytty. Hyväksytty. Sitten kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty mielestäni. 30 puolesta Kolmekymmentäyksi puolesta, kolmekymmentäyksi siis puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Niin tässä oli myös suullinen tarkistus, eli 301 suullinen tarkistus mukana. Äänestämme siitä, kukaan ei ilmeisesti vastusta suullista tarkistusta, eli 31 suullisen kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Now 39. 39 puolesta. 39 puolesta. No, no, no. No, it's 39. 39 ja siinä se kielellinen tarkistus mukana, mutta 39 on tarkistus, eli siitä on äänestettävä. Äänestys alkaa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 40. Puolesta 40. 41. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 51 puolesta. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten lausuntoluonnos kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 41 vastaan 2. Yksi tyhjä ääni. Kiitokset ja näin äh, lausunto on saatu hyväksyttyä. Onnittelut esittelijälle ja nyt menemme eteenpäin esityslistallamme. Seuraavana vuorossa esityslistan kohta 6. Madeiran ja Azoreiden kysymys. ja tarkistusten takaran avoin. Tästä muistanette sen, että viime kerralla kun tapasimme keskustelimme asiasta ja kun konsultaatiota tarvitaan niiden päätösten osalta, jotka jo tehtiin, koska Lissabonin sopimuksen voimaan tulon muuttanut asioita ja on tarvittu eh, tietyn lainsäädäntön uusia artikloja ja nyt eh, tämä asia on ollut uudessa käsittelyssä. Olin toivonut, että tarkistuksia olisi tehty, mutta oikeudellinen yksikkö totesi, että tämä saattaa muodostaa ennakkotapauksen ja siksi tässä myöskin tarkistuksen esitetty ja siksi käymme tätä menettelyä tässä läpi. Tarkistuksen myötä pidetään huoli siitä, että tulevaisuudessakin parlamentti, ja tätä nyt siis pidetään ennakkotapauksena, tulee saman tieton lainsäädäntömuutoksista, joita neuvosto hyväksyy tietyn lainsäädäntömenettelyn myötä ja joiden suhteen haluamme, että meitä konsultoidaan. Olen kolmea tarkistusta esittänyt ja ne nimenomaan tämän toiveen esiin tuovat, eli että meitä konsultoidaan myös tulevaisuudessa. En tiedä, haluaako joku tässä käyttää puheenvuoron. Eh, olkaa hyvä. Eh, eh, kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä sitoumuksesta. Olette tarkastellut tätä asiaa hyvin, hyvin tiukasti ja tämä on tärkeä asia meille. Tässä on ollut tiettyjä ongelmia lainsäädäntöpuolella neuvosto ja komissio eivät ole ottaneet huomioon näitä meidän valiokuntamme tarkistuksia. Tässä liitteessä näkyvät nämä ehdotukset ja uusia tuotteita on otettu mukaan 2008, koska olemme halunneet saada aikaan lisää kilpailukykyä Madeiralle, Azoreille. Me haluamme puuttua myös niihin talouden aloihin, jotka ovat haasteellisia. Me haluamme enemmän hyödykkeitä mukaan tähän. Ja näitä ehdotuksia ei tosiaankaan äh, kuitenkaan hyväksytty. Ja nyt täytyy sanoa, että tässä ei ole ollut paljonkaan johdonmukaisuutta. Tässä äh, on näkynyt hiukan skitsofreninen äh, lähestymistapa. Tietyllä tavalla on suhtauduttu komissiossa ja sitten taas neuvosto on käsitelty Kanariaa ja muita kaukaisia alueita. Ja sitten kun meillä on konkreettinen tehtävä edessämme, silloin pitäisi saada aikaan uusi strategia näille kaukaisille alueis, tai syrjäisille alueilla. Eh, sitten tarvitaan jotakin konkreettista ja eh, silloin vastaus onkin yhtäkkiä, että ei onnistu. Tässä on eh, ehdotus, joka kattaa kymmenen vuotta, mutta tässä vaiheessa minä halusin vain ottaa esiin sen, miten vihainen minä olen tälle eh, komission ja neuvoston suhtautumiselle, mutta toivoisin, että tämä menettely saataisiin nyt eh, päätökseen ja voitaisiin hyväksyä nämä toimenpiteet, jotka eh, suosivat syrjäisiä alueita. Kiitokset. Onko puheenvuoropyyntöjä? Eli siis tässä on aikaa 28. päivään kesäkuuta tarkistuksen osalta ja sitten eh, heinäkuun alussa tästä äänestetään, jotta saadaan asia pois päiväjärjestyksestä. Kiitokset myös herra Takseiralle. Ja sitten seuraavana kohta seitsemänestyslistalla, kuten tiedätte, työ ryhmä on tehnyt tiiviisti töitä viime päivinä, tänäänkin vielä koordinaattoreiden taholla nyt ollaan melko valmiita hyväksymään tämän paperin muotoja. Olemme sitä mieltä, että tältä pohjalta sitten tarkastamme luonnosta, jotta saataisiin asian käsittely valmiiksi niin pian kuin mahdollista ja eh, Retsissä asia vahvistettaisiin sitten heinäkuun ensimmäisessä kokouksessa. Tämä tiedoksenne ja toivoisin, että koordinaattorit voivat jäädä kokouksen jälkeen mm, vielä tänne eh, saattamaan tämän prosessin päätökseen. En tiedä, onko puheenvuoropyyntöjä. Olkaa hyvä, grax. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin todeta, että olen seurannut koordinaattorinen kokousta. Ja täytyy todeta, että kaikki poliittiset ryhmät tekevät tärkeää työtä, mutta me kuessa emme osallistu tuohon ryhmään. Valitettavasti emme näin voi olla mukana tätä tekstiä muokkaamassa kolmesta perustavalaatuista syystä. Ensinnäkin tämä teksti kuuluu Lissabonin strategian puitteistoon ja vuoteen 2020 strategia